Well, friends, we'll start uh, this meeting, this public hearing on refugees, social inclusion and integration into the labor market. We start it now. No niin, arvon kollegat, tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen aiheesta pakolaiset, sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille. Tervetuloa meille, meidän vierailemme, jotka ovat kaukaa tulleet tänne ja tervetuloa myöskin parlamentin jäsenet ja valiokunnan jäsenet. Tämä on nyt se aihe, josta täällä keskustellaan paraikaa kiivaasti. Tarpeet ovat suuret. Pakolaispaine on huomattava ja jäsenvaltiot ovat kohdanneet äärimmäisiä paineita ja me emme ole käsitelleet pakolaiskriisiä johdonmukaisesti emmekä inhimillisyyttä vaalien. Ja tästäpä syystä tämä julkinen kuulemistilaisuus onkin tärkeä tilaisuus, sillä me kuulemme aiheeseen liittyviä näkemyksiä eri kannoilta tarkasteltuna. Meillä on asiantuntijoita täällä paikalla. Meillä on paikalla ihmisiä, jotka voivat kertoa, miltä todellisuus juuri tällä hetkellä näyttää pakolaistilanteesta puhuttaessa. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun pakolainen on saapunut Euroopan unionin alueelle? Me olemme kaikki vastuussa siitä, että tulokset ovat hyviä ja että ehdotuksemme ovat hyviä, mutta me olemme myöskin vastuussa siitä, että puhallamme yhteen hiileen ja että pidättäydymme tässä aikataulussa kollega Brando Benifei SD-ryhmän jäsenenä. Hän toimii ja hän vastaa parlamentissa aiheeseen liittyvän asian käsittelystä esittelijän ominaisuudessa. Kollega Benifei, voisitteko alustaa kuulemistilaisuuden keskustelu? Olkaa hyvä. Thank you very... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myöskin tälle arvostetulle asiantuntijapaneelille, joka on hyväksynyt kutsun ja tullut kertomaan meille asiantuntemuksestaan on jakamaan sitä meille. Pakolaisten sosiaalinen osallistumisensa ja työmarkkinoille. Tämä on mietintö, olemme tekemässä. Me olemme nyt loppuvaiheessa tämän mietintöluonnokseni käsittelyssä. Minua on pyydetty lähettämään tämä asiakirja käännettäväksi 22 helmikuuta ja se tullaan esittelemään tälle työllisyysvaliokunnalle 16. ja 17. maaliskuuta. Myöskin kulttuurivaliokunta valmistelee lausuntoa tähän asiaan sekä käsittelemään sosiaalista osallistuvuutta eh, koulutuspolitiikan kannalta, myöskin kulttuurin ja kulttuurin monimuotoisuuden kannalta. Minä en tietenkään tänään ole kertomassa teille sitä, mitä olen laittanut mietintöön. Sen sijaan haluan enemmänkin nauttia täysin tästä mahdollisuudesta kuulla kutsuttujen alustajien puheenvuoroja – ja olen varma, että heillä on paljon merkitystä ajatellen tätä työtä, jota itse olen tekemässä. Tämä ei ole helppo aihe pelkästään siksi, että se on hyvin poliittinen tai neutraalissa sanottuna se on asia, joka on erittäin keskeinen poliittisella agendalla kansallisesti ja eurooppalaisesti, mutta se on kuitenkin aihe, joka kattaa eri asioita, kuten turvapaikkapolitiikan kansainvälisen suojelun, työmarkkinakysymykset, makrotaloudelliset ja fiskaalipoliittiset kysymykset, mutta minä huomaan, että on jossakin määrin, oli jossakin määrin vaikea luonnostella tekstiä, ja tehdä sitä johdonmukaisella tavalla. Ajattelen sitä, miten hajanaista politiikka on tällä alueella Euroopan unionissa ja samanakaan kuitenkin Euroopan unionilla on hyvin rajallinen toimivalta erinäisillä näistä alueista. Se tekee tästä asiasta hyvin heterogeenisen. Ja toiseksi politiikan ohjelmoiden rahoitusten suunnitelmien kokonaisuus on se, mikä tässä asiassa on otettu käyttöön, on hyvin vaikea seurata tätä. Ja seuraamme tätä kuitenkin tällaisella, on vaikea seurata sitä keskitystä niin kuin usein tarvittaisiin. Haluan kuitenkin päättää nämä lyhyet sanani tässä johdanton keskusteluun mainitsemalla muutamia perusoletuksia, jotka ovat minun mietintöni perustana. Nimittäin ensinnäkin se, että pakolaiskriisi on ennen kaikkea humanitaarinen kriisi. Ja tarvitsemme nopeaa, tehokasta reaktiota tässä vaiheessa. Toiseksi voin todeta, että sosiaalinen osallistuvuus, pakolaisten kotouttaminen ja osallistumista työmarkkinoille on dynaaminen kaksisuuntainen prosessi, joka on sekä haaste että mahdollisuus. Vaatii ponnisteluja paikallishallinnolta, eri yhteisöiltä ja pakolaista itseltään. Ja se merkitsee, että tarvitaan todellista tukea Euroopan toimielimiltä. On tärkeää puuttua tilanteeseen varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa menestyksekäs sosiaalinen osallistuminen ja sopeutuminen, kotoutuminen työmarkkinoille. Ja haluan sanoa, että ei ole vaihtoehtoa pakolaisten kotoutumiselle, jotka saapuvat Eurooppaan. Odotan siis mielenkiinnolla kommentteja ja haluan olen myöskin valmis ottamaan ja vastaamaan kysymyksiin, joita teillä saattaa olla jotka, asioista, jotka liittyvät mietintöön, niin Kiitos. Thank you, Mr. Benify. Oikein paljon kiitoksia teille, kollega Benify. Meillä on vieraana kuusi henkilöä. He tulevat kukin alustamaan omalta osaltaan tätä keskustelua. Ensimmäisenä kollega Hala Akari, Ruotsin Syyrian kansalaisten järjestön niin edustaja ja Mariestarin kaupungin kansalaisaloitte pakolaisten hyväksi jäsen. Antaisin teille noin 8-9 minuuttia puheaikaa, jos se teille sopii. Se olisi hienoa. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset uh, herra Benifei. Hyvät naiset ja herrat, kiitokset uh, Euroopan parlamentin sosiaali- ja työllisyysasian valiokunnalle kutsusta saapua puhumaan tänne työmarkkinoille pääsystä ja toivon, että osallistumiseni tämän päivän kokoukseen voisi teitä palvella. Ja minä edustan Ruotsin Syyrian kansallista järjestöä ja Marjestadin kotouttamisjärjestöä. ja kertoisin teille tämän päivän tilanteesta ja myös kertoa siitä, miten kotouttamisprosessi on edennyt. Ja esittäisin muutamia ratkaisuja ja yhdistettyinä strategioihin. Puhun Ruotsin mallista. Valtio kantaa vastuunsa suhteessa pakolaisiin aivan alkumetreiltä asti. Ja uskon, että vastaavuuksia on olemassa Ruotsin mallin ja muiden eurooppalaisten maiden välillä ja siksi käytän tätä esimerkkinä. Euroopan maahanmuuttovirasto tarjoaa perustarpeiden täyttämisen muun muassa asuinpaikan turvaikkahakemuksen käsittelyn aikana ja sen jälkeen ot, ottaa kantaakseen hu, asumishuolet ja myös luo tällaisen alkuperäisen suunnitelman, jonka aikana pakolainen voi oppia kieltä ja myös etsiä työtä ja tämä kestää kaksi vuotta. Ja tämän, tämä prosessi ei välttämättä kuitenkaan kulje aina, aivan niin jouhevasti kuin kuulostaisi, vaan ongelmia on pitkään täytyy odottaa, kun turvapaikkahakemusta käsitellään. Siihen, kest- siihen menee usein kaksikin vuotta ja näin turvapaikanhakija elää yhteiskunnasta syrjässä ahtaissa oloissa. Ja ennen kuin saa oleskeluluvan, niin turvapaikanhakija ei saa kieliopetusta tai muuta opetusta, eikä myöskään ole kovinkaan helppo päästä työhön tuossa vaiheessa. Tästä syntyy suuria haasteita. Turvapaikanhakija myös menettää intonsa ja halunsa uuteen alkuun. Ja tämä heikentää tulevaisuuden mahdollisuuksia kotoutua yhteiskuntaan. Korkeasti koulutettujen hakijoiden saattaa olla hankalaa pitkän ajan vaatimusten vuoksi saada oikeuksia tehdä työtä ja he menettävät myös pätevyyttään. Ja työllisyys, työllistyminen tietysti maksaa hyvinkin paljon ja työ, näin työnantajat usein tarjoavat työtä turvapaikanhakijoille ainoastaan silloin, kuin työllisyyspalvelut maksavat tästä 60 prosenttia, jopa 80 prosenttia, ja tämä aika kestää vain vuoden yleensä. Monet eivät, monet haluavat tietysti auttaa turvapaikanhakijoita, mutta monet pelko, pelon pelkonsa vuoksi tai monista muista syistä eivät halua heitä auttaa ja tätä sitten äärioikeistoon ja lehdistö saattavat käyttää hyväkseen. Ja olemme nähneet viharikoksia turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia vastaan Ruotsissa. Ja nämä vaikuttavat oitis asian käsittelyyn. Turvapakolaisilla on oma kertomuksensa, he ovat menettäneet oman kotimaansa ja myös oman perheensä ja he ovat ylittäneet Euroopan rajan. Me poliitikot esittävät lausuntoja, joissa sanotaan, että heti kun poliittinen ongelma ja kriisit on saatu ratkaistua, niin pakolaiset ja turvapaikanhakijat lähdetään takaisin kotimaahansa. Ja näin kotouttaminen jää toteutumatta ja kotouttaminen nähdään ikään kuin luksuksena, jota ei oikeastaan edes tarvita. Y- yhteiskunta yhteiskunnassa syntyy pelkoa ja huolta ja kaikkia täytyy kuitenkin kuulla ja kaikilla täytyy olla ilmaisun oikeus. Meidän täytyy ensinnäkin muistaa se, että kotouttaminen ja maahanmuuttopolitiikka täytyy nähdä yhdessä ja näiden politiikan tekijöiden täytyy keskustella asiasta yhdessä ja pyrkiä lyhentämään turvapaikan hakuprosessia. Ja jos me tarjoamme myös kielikursseja turvapaikanhakijoille ja pakolaisille, niin se olisi kyllä varsinainen investointi tulevaan kotoutushankkeeseen sitten jo alkumetreitä lähtien. Ja hallituksen työtä kansalaisyhteiskunta voi palvella ja auttaa kielikurssein ja kulttuurisiin tapahtumin ja yleensä yhteiskunnallisesti autetaan paljon turvaikanhakijoita. Minulla olisi tästä vaikka kuinka paljon esimerkkejä, mutta minulla ei varmaankaan ole siihen kovinkaan paljon aikaa ja varmasti sitten keskustelun aikana siihen palaan. Joka tapauksessa Marjestadin järjestö ja monet muutkin järjestöt Ruotsissa haluavat auttaa uusia tulokkaita. Se osoittaa, kuinka sitoutuneita järjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat auttamaan uusien tulokkaiden alkuun pääsyä. Uusia työpaikkoja pitäisi pystyä luomaan, jotta voidaan työttömyysongelmaa ratkoa. Tästä on olemassa tutkimuksia ja on ehdotettu suunnitelmaa siitä, että työpaikoille voitaisiin luoda tällainen palvelujen assistentti työnimike, jossa olisi alempi palkka ja näin voitaisiin harjoitella kieltä ja eri taitoja varsinaisella työpaikalla ja sitten kahden vuoden, vuoden päästä saisi täystyöllisyyden asiantuntijatason tehtävissä. Ja yliopistojen täytyisi myös osittain kantaa vastuunsa koulutuksessa ja tämä koko prosessi täytyisi aloittaa jo siinä vaiheessa, kun turvapaikanhakija odottelee päätöstä ajan säästämiseksi. Ja työmarkkinoiden täytyisi pyrkiä hyödyntämään taito, taito, erilaisia taitoja omaavia työntekijöitä ja tarjota lisää kansallisia kursseja alkumetreiltä lähtien. Suunnitelmia ja ö, erilaisia hankkeita on olemassa kulttuuriväliselle vuoropuhelulle kuntatasolla ja sen tarvitaan neuvoa antavia neuvostoja jokaisesta yhteisöstä siinä olisi jäsen ja siinä se tapaisi sitten kunnallispoliitikkoja ja muita poliitikkoja, ja näin voitaisiin paremmin ymmärtää kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tarpeita, joita pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on. Tämä näin käy, ongelmia on vähemmän pienemmissä kaupungeissa kuin suurissa ja voin selostaa tätä teille vähän enemmän sitten myöhemmin. Meidän täytyy muistaa, että nyt kun yhtäkkiä lyhyessä ajassa on tullut niin valtava määrä turvapaikanhakijoita, niin on vaikea järjestää kaikkia palveluja kaikille samalla tavalla. Kävi 90-luvulla bosnialaisten saapuessa sankoin joukoin Ruotsiin. Bosnialaisyhteisö ja muut yhteisöt ovat osoittaneet, että, että yhteisöt voivat kotoutua Ruotsiin ja heitä on lähestulkoon täysin hyväksytty ruotsalaiseen yhteiskuntaan nykyisin. Meidän täytyy toimia kärsivällisesti, kylvää siemeniä ja ö, pyrkiä vastaamaan haasteisiin. Vuoropuhelussa täytyy pyrkiä ymmärtämään toinen toisiaan ja eroja ja löytää myös toinen toisensa eroja ja myös pyrkiä löytämään samanlaisuuksia näin täytyy pyrkiä kokoontumaan yhteen, jotta voidaan löytää nuo todelliset ongelmat. Ja syyrialaiset itsekin ovat ryhmittäytymässä ja haluamassa osallistua yhteiskunnan toimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan kaikki mahdollisin tavoin. Me itse edustamme itseämme Ruotsissa ja kerromme kulttuurista ja historiasta ja haluaisimme myös kukoistaa kulttuurimme kanssa täällä Euroopassa, vaikka juuremme ovatkin muualla. Ja vielä yhteen tärkeän asian kiinnittäisin huomiota. Syyrian sota ei liity pelkästään syyrialaisiin, vaan se liittyy koko maailman arvoihin. Ja me olemme kääntyneet Euroopan puoleen Euroopan arvojen vuoksi ja oikeuksien kunnioittamisen vuoksi. Ja tästä syystä me odottelemme Euroopalta enemmän Syyrian tapauksessa myös, jos ei poliittisesti, niin vähintään humanitaarisesti. Madajan kaupunki on varmasti muistissamme, tuoreessa muistissamme ja siellä edelleenkin kärsitään Venäjän ja Madajan kansalaiset edelleenkin nääntyvät nälkään. Me, he ovat meidän kansalaisiamme ja tämä on järkyttävä tragedia. Meidän täytyy arvoja, arvomme saada täytäntöön pantua, ei pelkästään Euroopan sisällä, mutta myös tämän mantereen ulkopuolella. Kiitoksia. Thank, <clears throat> thank you very much. Oikein paljon kiitoksia teille. Rova Akari, seuraavana kollega Miller. Saksan työvoimaviraston pakolais- ja maahanmuuttoyksikön asiantuntija, olkaa hyvä. Päde. Kiitos. Puheenjohtaja aion käyttää äidinkieltäni. Minä edustan kansallista julkista työvoimahallintoa Saksassa – Saman aikaan olen johtokunnan jäsen eurooppalaisessa verkostossa, jossa ovat mukana kaikki eurooppalaiset julkiset työmarkkinapalvelujen tarjoajat, mutta minä keskityn tässä tilanteeseen, joka meillä on Saksassa. Integraituminen työmarkkinoille <clears throat> on asiahan voidaan ryhtyä vain silloin, kun, kun tunnetaan niiden ihmisten piirteet, <clears throat> jotka on tarkoitus kotouttaa työmarkkinoille. Ja tässä otan nyt esille lyhyesti luvut Saksan osalta. Meillä on noin miljoona maahantunutta suojaa tarvitsevaa henkilöä ollut vuonna 2015. Noin 50 prosenttia heistä hyväksytään suojelun piiriin. Ja kun katsotaan tätä, tästä sitten sitä, ketkä ovat työikäisiä, heitä on noin 70 prosenttia – se merkitsee sitä, että on noin 350 000 henkilöä lisää, jotka pitäisi integroida työmarkkinoille. Näistä henkilöistä 80 prosentilla on yleinen peruskoulutus ja vain muilla lopulla 20 prosentilla on ammattikoulutus tai korkeakoulutus. Noin 70 prosentilla heistä ikä on alle 30 vuotta ja naisten osuus on alle 30 prosenttia. Tämä on siis lähtötilanne, jossa me joudumme tilan tehtävän eteen, jossa on kysymys nimenomaan kotouttamisesta työmarkkinoille. Mitä tämä merkitsee strategialle? Siis tämä on myönteinen uutinen siinä mielessä, että Saksan työmarkkinoiden hyvän tilan vuoksi tällaisen ihmismäärän kotouttaminen voi onnistua. Se, että olemassa ei ole muodollista pätevyyttä, se meillä on hyvin tärkeää, että saamme selvitettyä, mikä on näiden ihmisten pätevyys eikä niinkään pätevyyden tunnustaminen, siksi tästä usein ole olemassa. Pätevyyden äh, selvittäminen, siihen ei ole sensä mitään menettelyä, niitä ei tällä hetkellä ole olemassa, ei ainakaan tällaiselle määrälle ihmisiä. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin äh, erilaiset vaikutukset, joita täällä on, mitä tämä oli pelkästään paikallinen ilmiö, ei asia, joka olisi rajoitettavissa johonkin tiettyyn paikalliseen tilaan. Se, että ei ole olemassa muodollista pätevyyttä, mutta on kuitenkin aika alhainen ikä. Meidän tavoitteemme on saada mahdolliseksi täysi koul täyden koulutuksen toteuttaminen. Mutta usein on niinkin, että kun ei ole olemassa muodollista pätevyyttä, on olemassa taitoja ja valmiuksia ja niitä pitää hyödyntää. Joten siis kun lähdetään kotouttamaan työmarkkinoille, meidän täytyy yhdistää siihen kielen opiskelu, työte, työn vastaanottaminen ja pätevöityminen tässä järjestyksessä. Tässä järjestyksessä me haluamme tehdä tämän mahdolliseksi. Me tulemme tekemään kaikkemme ja estääksemme sen, että pakolaisista tänään tulee huomisen pitkäaikaistyöttömiä. Me tiedämme menneisyydestä, että ensimmäisten viiden vuoden aikana ehkä enintään 50 prosenttia pystytään sopeuttamaan työmarkkinoille, ja tämä on asia, joka tekee sen välttämättä, että katsomme tätä tilannetta. Sitten se, että kohdellaan samalla tavoin kuin kotimaan kansalaisia, siis olipa kysymys saksalaisista tai EU-kansalaisista, tätä pitää verrattomasti välttää, että tämä olisi huonoa ilmapiiristä eikä edistäisi asiaa. Ja sitten <clears throat> on olemassa tietysti olemassa olevia ongelmaryhmiä, työmarkkinoilla, joihin täytyy edelleenkin kiinnittää huomiota, koska jos nyt eh, jotenkin heikentäisimme heihin kohdistuvaa toimintaa, sillä olisi vaikutusta. Kilpailutilanteita ei voida välttää, mutta ainakin tällä hetkellä meidän arviomme on se, että jos pelkästään eh, meidän pitäisi keskittyä pelkästään niihin, jotka eivät ole vielä oppineet, eh, joilla ei ole ammattikoulutusta ja meillä on erityis, ei tule olemaan mitään erityisohjelmaa pakolaisille työmarkkinoiden osalta siksi, että olemassa olevat välineet voidaan, niitä voidaan hyvin käyttää, niitä pitää vain sopeuttaa, mutta ei tarvitse kehittää uudestaan. Mitä nyt sitten tekee liittovaltion työvoimahallinto? Me olemme kehittämässä tällaista viiteprosessia, ja kuulimme juuri Ruotsin esimerkistä – jossa lähdetään liikkeelle varhaisesta vaiheesta. Aluksi selvitetään se, ne pätevyydet, joita ihmisillä on, niiden ihmisten osalta, joilla on hyvät mahdollisuudet jäädä, joista oletetaan, että he ovat jäämässä, heillä on mahdollisuudet jäädä maahan. Ja myöskin ihmisistä, joista ensimmäisen keskustelun pohjalta voidaan päätellä, että he mahdollisuudet integraatioon ovat olemassa. Eli työn työn ottaminen vastaan Saksassa voi tapahtua jo kolmen kuukauden jälkeen. Tämä on se oikeudellinen tausta ja me pyrimme tietysti tällaisen profiloinnin, screeningin osalta saada sen käynnistymään siinä vaiheessa, kun ihmiset tekevät hakemuksen turvapaikasta. Se, että yhdistetään kielen pätevyys ja työn vastaanottaminen, ovat asiat, jotka on yhdistetty toisiinsa. Nyt meillä on tällainen pilottivaihe menossa tässä. Meidän pitää kuitenkin katsoa, että on olemassa sitten jatkomahdollisuuksia ja jatkoprosesseja. Me olemme nyt kehitelleet jo erityisiä tarjouksia nimenomaan nuorille pakolaisille. Siis meillä on olemassa tiettyjä palveluita, jotka ovat nyt jo käytettävissä. Ja meidän täytyy tehdä myöskin sopeutuksia oikeudellisiin eh, puiteedellytyksiin, mitä tukimahdollisuuksiin tuli, tulee, niistä täytyy käydä keskustella. Otan tästä esimerkin. Normaalistihan lähdemme siitä liikkeelle, että jos joku lähtee koulusta, mutta ei kuitenkaan ole vielä siinä iässä, että voisi käynnistää, eh, käynnistää ammattikoulutuksen, niin on olemassa ö, eh, tiettyjä harjoittelumahdollisuuksia. Tämä tapahtuu yleensä lähellä kouluja on olemassa tiettyjä ikärajoja, jotka liittyvät tähän, mutta nyt tulee paljon pakolaisia, jotka tulevat aivan toisenlaisesta ympäristöstä, jotka ovat ylittäneet tuon iän ikärajan, mutta kuitenkin täyttävät edellytykset tällaiseen toimintaan. Ja siksi täytyy ryhtyä sopeutuksiin oikeudellisten puitteiden mukaisesti. Me olemme vahvistaneet henkilöstöä ja meidän budjettimmekin on vahvistettu, jotta nämä sisältyvät lisämenot voidaan rahoittaa ja olemme juuri keskittyneet voimakkaasti henkilöstön kouluttamiseen silloin, kun on kysymys tällaisesta kulttuurien välisestä kompetenssista, koska tässä laajuudessa se on hyvin monille uusi asia. Ja se on asia, joka vaatii koulutusta. Ei voi käyttää tällaisia normaaleja standardiprosesseja. Henkilöiden koulutukseen olemme myöskin huhtikuussa ottaneet käyttöön tulkki hotlinein ja ja tulimme kokeilemaan myöskin videopuheluita tällaisissa tilanteissa. Ja lopuksi me tietysti käytämme hyväksemme myöskin uusia medioita. Meillä on olemassa tällainen saapumissivu, tervetulosivu internetissä. Olemme kehittäneet appin, jonka nimi on Uncommon, saapua. Ja meillä on myöskin tällaisia tiedottamispisteitä, tietopörssi, joka, jota on laajennettu seitsemällä kielellä, olemassa olevien kielten lisäksi myös on käännökset ja navigointimahdollisuudet olemassa sitten seitsemällä muulla kielellä. Tähän päättäisin alustukseni ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiä. Thank you, Mr. Müller. Kiitokset teille, kollega Müller. Seuraavana Denis Avon hän edustaa punaista ristiä ja sen EUn toimistoa. Olkaa hyvä. First of all, I would like you to thank you for Alkuun haluaisin kiittää teitä siitä, että Punainen Risti on saanut kutsun tämänpäiväisen kuulumistilaisuuteen. Me edustamme EUn 28 punaista ristiä sekä Norjan punaista ristiä. Te tunnette järjestömme kansainvälisenä toimijana, joka reagoi kansainvälisiin katastrofeihin. Me tarjoamme palveluita myöskin paikallistasolla, erityisesti sosiaalipalveluita ja terveydenhuoltopalveluita. Meillä on 250 000 henkilöä ja ähm, yli miljoona vapaaehtoista listoilla. Kun ihmiset kulkevat unionin kautta, niin punainen risti selkeästi pyrki myöskin huomioimaan syrjimättömyyden periaatetta käyttäen pakolaisten tarpeita. Meillä on unionissa nyt yli 600 000 pakolaista, uutta pakolaista. Meidän täytyy huomioida välittömästi pakolaisten tarpeet mut, sillä hetkellä, mutta katsomme myöskin tulevaisuuteen. Eli integroituminen työmarkkinoille on pakolaisten näkökulmasta katsottuna keskeisellä sijalla ja tästäpä syystä pidämmekin hyvänä sitä, mitä parlamentin mietinnössä todetaan. Monet tekevät EUn laajuisesti pakolaisten hyväksi työtä ja haluaisin kertoa kolmen esimerkin kautta, mitä EU:ssa tehdään pakolaisten auttamiseksi. Ensinnäkin yritetään varmistaa, että pakolaiset äh, voivat osallistua työmarkkinoihin. Toisaalta taas annetaan täydentävää osallisuustukea esimerkiksi perheiden jälleen yhdistämistoimin. Ja kolmantena, niin kuin kollegat tässä jo totesivat, niin vihamielisyyden ja mukalaisvihamielisyyden vastainen toiminta on keskeisellä sijalla. Eli pääsy työmarkkinoille pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta on tärkeää varsinkin heti välittömästi maahantulon jälkeen. Ja sosiaalinen osallisuus on keskeisellä sijalla ja tarkoitus varmistaa, että elinolosuhteet ovat humaanit ja että asumukset ovat hyvät. Mutta tässä täytyy ensin varmistaa, seuraavat asiat, jotta todellakin osallisuus ja integraatio toimii. Meidän täytyy varmistaa, että pakkolaiset voivat osallistua työmarkkinoiden toimintaan huomioiden heidän tarpeensa. Useimmat pakolaiset ovat pitkään ja traumaattisten kokemusten kautta ajautuneet ja päässeet EUn alueella. Ennen kuin lähdetään työmarkkinoille, niin meidän täytyy katsoa, minkälaiset tarpeet ja miten haavoittuvaisia nämä ihmiset ovat. Parlamentilla on keskeinen rooli standardeja luotaessa unionin laajuisesti, jotta katsotaan minkälaisia diplomeja, pätevyyksiä ihmisillä on ja miten ne voidaan huomioida. Yhtä lailla meidän täytyy katsoa, minkälaisia pehmeitä taitoja, kuten työkokemusta ja kielitaitoja, pakolaisilla on. Se helpottaa työmarkkinoille pääsyä. Tanskassa Ponainen riski aloittaa uuden hankkeen tarkoituksena arvioida pakolaisten pätevyydet ennen kuin he lähtevät vastaanottokeskuksista eteenpäin. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tämä pitää tapahtua ja näin työ, mahdollisuudet paranevat. Ja jotta pätevyyksiä voidaan parentaa, niin kielikoulutuksen saatavuus pitäisi olla taattu kaikille, niin kuin täällä jo sanottiin. Tällaisten koulutustarjonnan ei pitäisi rajoittua vain ainoastaan lapsille. Sosiaali, työ- ja perheasian verkostojen puuttuminen tarkoittaa sitä, että integraatio pakolaisten näkökulmasta heikkenee. tukeminen, työnhaku, palveluita pitäisi kehittää ja Espanjan punainen risti on vuodesta 2000 käyttänyt haavoittuvien ryhmien hyväksi omaa ohjelmaansa juuri näiden haavoittavammassa asemassa olevien pakolaisten aseman parantamiseksi ja taistelussa ö, stereotypioita vastaan. Nämä ovat aloitehankkeita. Vuonna 2014 noin 100 000 ihmistä osallistui tällaiseen hankkeeseen jonka rahoituksessa oli myöskin Euroopan sosiaalirahasto mukana, ja 31 prosenttia näistä henkilöistä, jotka osallistuvat ohjelmiin, olivat pakolaisia. Mitä tulee sitten asumukseen, te, koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveydenhuoltopalveluihin, ne täytyy tarjota, jotta integraatio toimii. Espanjan punaiselta ristiltä olemme oppineet, miten tärkeää on varmistaa, että tarjotaan työtä, mutta sen lisäksi myöskin hyvät tukijärjestelmät. Ja tässä yhteydessä on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenalan palvelut ovat tarjolla. On hienoa, että komissio mainitsee tämän puhuttaessa sosiaalioikeuspilarista ja että ehdotetaan, että silloin kun pakolaisia koto, kotoutetaan, niin että sekin huomioidaan. Vapaaehtoisuusjärjestelmä järjestelmän käyttö voi olla myöskin keskeisellä sijalla, sillä näin pakolaiset voivat oppia uusia asioita ja sitä kautta päästä työmarkkinoihin käsiksi edellyttäen, että heillä on oikeus osallistua vapaaehtoistoimintaan. Toisaalta taas meidän täytyy katsoa myöskin muitakin osa, sosiaalisen osallisuuden kysymyksiä kuin integroidumin työmarkkinoille, esimerkiksi perheiden jälleen yhdistäminen muut perheenjäsenet ovat jääneet kotimaahan ja mitä muita perheyhteyksiä ei löydy kohdemaasta ja se on tietenkin haitaksi pakolaisten näkökulmasta katsottuna. Perheen jälleen yhdistäminen on tehokas väline osallisuuden varmistamisessa. Näin pakolaiset saavat sellaisen tunteen, että he voivat asettautua olemaan uuteen yhteisöön. Monien vuosien ajan me olemme tukeneet perheiden jälleen yhdistämistä tarjoamalla juridista apua, maksamalla ja perheenjäsenen matkakulut. Olemme yrittäneet sitä kautta tätä integroitumista helpottaa. Ruotsin puhanaisesta rististä löytyy juristeja, jotka auttavat juuri perheiden jälleen yhdistämisprosessin aikana. Ja kokemuksesta voimme sanoa, että vielä enemmän täytyy tehdä sen hyväksi, että perheiden jälleen yhdistämisen esteitä poistetaan korkeat kustannukset, pitkät prosessit ja viisumien ja matkustusasiakirjojen saatavuuden hankaluus mitä pidemmäksi tämä prosessi venyy, niin sitä hankalammaksi tilanne menee. Monet jäsenvaltiot ovat päättäneet lisätä rajoitteita juuri perheiden jälleen yhdistämisen osalta, mutta me uskomme vakaasti siihen, että parlamentilla on keskeinen rooli korostettaessa juuri sitä, että perheelämä oikeus on ehto, jotta integroituminen ja osallisuus voidaan taata. Ja kolmanneksi todettakoon, että monet maahanmuuttajat ja pakolaiset joutuvat syrjäytymisen, vihamielisyyden kohteeksi. Me emme ole nyt voineet huomioida sitä, minkälaisia pidemmän aikavälin haasteita maahanmuuttopaineet aiheuttavat. Nyt on tärkeänä huomioida se, minkälaisia positiivisia seikkoja pakolaiset ja maahanmuuttajat tuovat tulle, tullessaan. Vuodesta 2014 Italian punainen risti on huomioinut omissa kampanjoissaan sen, minkälainen merkitys pakalaisilla maahanmuuttajilla on yhteis- yhteisön elämässä. Pakolaiset ovat erityisryhmä, joita pitää tukea sosiaalisen osallisuuden yhteydessä. Meidän ei pidä katsoa vain ainoastaan integroitumista työmarkkinoille, vaan varmistaa myöskin, että muut palvelut, kuten mainitsemani perheen jälleen yhdistäminen, terveydenhuoltopalvelut, psykologiset tukipalvelut, juridiset palvelut sekä kielikoulutuspalvelut pitäisi olla pakolaisten ja maahanmuuttajien saavutettavissa. Meidän täytyy varmistaa kaikin keinoin, että tunnustetaan kaikkien pakolaisten mukana tuoma lisäarvo. Meidän täytyy heti alusta lähteä tukemaan pakolaisia. Me tiedämme, että ongelmia ei voida ratkaista yön yli. Mitään ihmeelääkettä ei ole olemassa. Meidän täytyy varmistaa, että pidemmällä aikavälillä tuetaan integroitumista yhteiskuntaan. Meidän täytyy puhuta yhteen hilleen varmistaaksemme, että pakolaisille löydetään toimiva ratkaisumalli. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen ja mikäli haluatte vielä jotain lisätietoa, niin pyrin mielelläni vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. No. Kiitoksia. Tiedämme, että yön yli mitään ei saada ratkaistua, joten siksihän tämäkin kuulemistilaisuus on järjestetty. Täällä on myöskin vieraita paikalla. Tervetuloa. 30 hallinnon edustajaa. Conseil He ovat täällä Kasatien vieraana tervetuloa. Missä te oikein istuttekaan? Yksitoista Norjan parlamentin edustaja on vieraanamme. Oletteko paikalla? Hienoa. Norja tukee Euroopan unionia. Oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia näistä alustuksista ja siitä, että olette päässeet tulemaan tänne seuraavana. Herra Abubakar Sumaoru, hän edustaa Italian Unione Sindicale di Basea. Olkaapa hyvä. Je vous remercie. Kiitokset. Niin, minä kuulun tuohon ammattijärjestöjen neuvostoon ja olen myös äh, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja laittomien maahanmuuttajien kansainvälisen järjestön puheenjohtaja ja kolmessa unionin valtiossa tämä toimii ja myös kolmessa Afrikan maassa toimin että nyt kun puhumme pakolaisista ja työmarkkinoista ja kotouttamisesta ja integroitumisesta, niin ensiksi täytyy tietysti käsittää asian ydin, kun puhumme nykyisellään niin minulla on tähän esityskin Eli kun me puhumme pakolaisista nykypäivänä, niin se tarkoittaa sitä, että tuo määritelmä löytyy YK pakolaisyleissopimuksesta. Siinä tietysti mainitaan, että pakolainen on ihminen, joka on oman kansalaisuutensa kotimaan ulkopuolella tai vakituisen asuinpaikkansa ulkopuolella, koska häntä on rotunsa, uskontonsa, kansalaisuutensa tai jonkun yhteiskunnallisen ryhmän kuuluvaisuutensa tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi kotimaassaan vainottu. Ja meillä on 60 miljoonaa pakolaista maailmassa nykyisellään YK-tietojen mukaisesti ja 90 pakolaisesta elää maassa, jonka talous on alikehittynyt, eli ei ole kyse siitä, että kaikki olisivat saapuneet unioniin, he siis, heistä suurin osa siis elää Euroopan unionin ulkopuolella. Yleissopimus on oikein merkittävä ja siitä täytyy pitää tietysti kiinni, mutta yleissopimuksessa määritelty pakolainen on hivenen muuttunut ja vanhentunut, kun ajatellaan nykyisiä taloudellis- eh, eh, yhteiskunnallisia muutoksia ja geopoliittisia muutoksia, sillä esimerkiksi välimerestä on tullut maarajojen vuoksi suorana ja maarajojen lisäksi suoranainen hautausmaa ja siitä syystä viittaankin seuraaviin erilaisiin lähestymistapoihin ensiksi hätä tapaukset, kun kyse on maahanmuuttokriisistä. Ja tämän näkökulman mukaan tarvitaan nyt hätätoimia. Ja nykyisellään Euroopan unioni on 2015-2016 talousarviossaan 9,9 miljardia euroa ohjannut tähän, tämän hätätapauksen hoitamiseen. Ja kun hätätapaus yllättää eikä ole minkään, minkäänlaista järkevää valmistautumisaikaa ollutkaan, niin aika usein sitten joudutaan keksimään nopeita ratkaisuja ja käyttämään kansalaisjärjestöjä nykyisellään. Monista kansalaisjärjestöistä on tullut aivan olennaisia tekijöitä tässä kriisissä, kun he pyrkivät vastaamaan perustarpeisiin ja myös kotouttamisen haasteisiin. Seuraava lähestymistapa on ihmisläheinen ja humanitaarinen. että puhutaan siitä, että tähän tähän tapahtumaan täytyy puuttua moraalisista syistä. Hyvin monet ovat juuri moraalisista ja humanitaarisista syistä saapuneet tälle mantereelle. Ja toiseksi sitten tuo, kolmanneksi tuo rakenteellinen lähestymistapa. Siitä muutama esimerkki. Ensiksikin ilmastonmuutos. Vuonna 2013 22 miljoonaa ihmistä joutui lähtemään kotipaikastaan ilmastonmuutoksen takia. Ja toiseksi tähän rakenteelliseen lähestymistapaan liittyy liikkeelle lähteneet ihmiset erinäisten konfliktien ja sotien vuoksi. On niin monia erilaisia konflikteja, jotka työntävät ihmiset pois kotimaastaan. Ja kolman, kolmas tekijä liittyy sotaa talouteen ja talou, taloussyistä syntyneisiin sotiin erityisesti. Ja tämä tarkoittaa poliittista tilannetta monessa maassa, jossa taloudellinen kasvu on ollut suhteellisen suurta, jos ajattelemme 4,5 prosenttia Afrikan ete- Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta kuitenkin köyhyyden valtava kärjistyminen noissa maissa on myös havaittavissa. Ja näin tähän on johtanut usein Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston pakkotoimet ja säännöt. Jos ajattelemme 2000 13.33 direktiiviä, Euroopan unionin direktiiviä, niin siinä määritellään se, miten turvapaikanhakijoille ja pakolaisille voidaan tarjota oleskelulupa ja työlupa. Kun kyse on tämän tyyppisestä lähestymistavasta, niin meillä on 28 valtiota, joiden kulttuurinen ja yhteiskunnallistaloudellinen tilanne on erilainen, eli sitten myös 28 erilaista järjestelmää, joiden mukaan työmarkkinoille voi päästä, ja koska minkälaista yhtenäisyyttä ei ole, niin kyse on juuri tällaisista tilanteista, jolloin ihmiset tekevät maataloustöitä laittomasti ja elävät tämän tyyppisissä olosuhteissa. Tässä on peltotyöntekijöiden ja pakolaisten koti, kodit ja vaatteet ja tällä tämän takapihat ja tässä heidän jätekasansa ja heidän käyttämänsä kengät. Kyse on tämän vuosituhannen uusista orjista. Tässä on heidän keittiönsä ja näin meillä on olemassa näille, näitä henkilöitä varten oma ammattijärjestö, jossa pyrimme välittämään heille tietoa ja tässä tosiaan puhutaan työmarkkinoista ja siitä, että nämä pakolaiset ja turvapaikanhakijat pääsisivät työmarkkinoille ihmisarvoisesti ja täytyisi tarjota samanlaiset oikeudet, tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille ihmisille. Ja lopuksi muutama strateginen ajatus. Eli Dublinin sopimuksen mukaisesti ei voi tarjota liikkuvuutta turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Toiseksi tutkintojen tunnustaminen ja koulutusmahdollisuudet, kun saapuu maahan eikä osaa kieltä, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei olisi minkäänlaista perustietoa ja peruskoulutusta olemassa, mutta tutkintoja ei useinkaan hyväksytä. Lisäksi täytyisi myös jollain tavalla yhtenäistää erilaisia apumuotoja ja, pako- ja tukimuotoja sekä torjua hyväksikäyttöä ja orjuuttamista, myös tarjota oleskelun laillistamismahdollisuutta niille, jotka ovat jo unionin alueella, ja tehdä yhteistyötä ja koordinoida erilaisia toimia yhteiskunnallistaloudellisesti Euroopan unionin alueella. Ja minä haluaisin tähän loppuun viitata Nelson Mandelaan, joka toivoi demokraattista ja vapaata yhteiskuntaa, jossa elettäisiin yhteisymmärryksessä tasa-arvoisesti. Kiitokset. Thank you, Mr. Oikein paljon kiitoksia, herra Sumahoro. Seuraavana Lin Ferest. Hän johtaa Flamie-alueen integraatioyksikköä. Olkaa hyvä. Be here today. Oikein paljon kiitoksia päivää tästä saamastani kutsusta. Nyt katson, että noinkohan tämä järjestelmä toimii. Työllisyys, integraatio, työllisyys. Tämä on meidän periaatteemme ja se tarkoittaa kolmea periaatetta, jota sovellamme joka päivä työssämme tarjottaessa palveluita pakolaisille ja kaikissa hankkeissa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Työllisyys on keskeinen tekijä hyviä tuloksia saavutettaessa. Sitä kautta saa elannon, identiteetin ja roolin yhteiskunnassa. Työllisyyden kautta päästään tekemään yhteistyötä muiden kanssa, parantaa kielitaitoa ja antaa ymmärryksen siitä, miten yhteiskunta toimii. Toinen periaate on se, että ikään kuin yhtä pakolaismalli ei ole olemassa. Kyse on laillisesta rakenteesta, joka tuo mukanaan velvoitteita ja oikeuksia, mutta Kyse on aina yksilöstä, jolla on oma taustansa, omat taitonsa, työkokemuksensa, oppimiskykynsä ja niin poispäin. Siksipä tämä kolmas periaate on räätälöity työ. Meidän tarkoituksena on huomioida yksilön omat taidot ja siksi keskitymme juuri henkilökohtaiseen tukemiseen. Meillä huomioidaan maahanmuuton ja EUn integraatiopolitiikan perusperiaatteet. Se näkyy meidän integraatiopolitiikassamme, jossa otetaan huomioon yhteiskunta sekä maahanmuuttajat, eli tämä kahden osallisen malli. Siltä pohjalta katsotaan, minkälainen on strateginen lähestymistapamme ja siltä pohjalta päätetään jatkotoimista. Jokainen ministeri vastaa toimista tavoitteena strategisten tavoitteiden saavuttaminen. On olemassa yleisiä tavoitteita ja erityisiä toimenpiteitä tarvittaessa. Paikallisella tasolla näytetään, miltä kokonaisuus näyttää. Me tiedämme, että suurissa kaupungeissa ongelmat ovat erilaiset kuin maaseudulla, ja meidän täytyy huomioida nämä eroavaisuudet maahanmuuteille tarjoamme tukea ja maahanmuuttopalvelua. Jokainen alueelle saapuva maahanmuuttaja joutuu osallistumaan tähän integraatio-ohjelmaan. Me investoimme 4700 euroa per ohjelma. Tämä ei maksa osallistujille yhtään mitään, mutta ne, jotka ohjelmaan osallistuvat, heiltä odotetaan, että he käyvät ohjelman loppuun asti läpi. Mitä tulee eri toimenpiteisiin, niin me tuemme myöskin osallisuutta muihin järjestötoimintaan. Ja jotta tällä toiminta olisi tehokasta, niin meillä on oma virastomme, joka vastaa juuri käytännön integraatiotoimista. Me tuemme paikallishallintoa, julkisia palveluntarjoajia ja muita, jotka tekevät yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa. Me puhumme muun maassa oleskeluluvista, me tarjoamme kielikoulutusta ja tulkauspalvelujen lisäksi vaihdamme hyviä käytänteitä ja yritämme sitä kautta myöskin lisätä osallisuutta erilaisiin hankkeisiin. Tämä koulutusohjelma on keskeisin palvelumme. Joka vuosi tarjoamme 18 ohjelmaa ja niissä keskitytään voimaanuttamiseen eli kielen oppimiseen ja työn hakuun. Lähtökohtana on tietenkin yksittäisen maahantulijan lähtökohdat. Jokaisella on oma toimintaohjelma laadittuna jota hän aikoo käyttää oman jatkoelämänsä osalta. Koko ohjelman aikana arvoja ja standardeja kunnioitetaan ja niistä keskustellaan. Sillä tavalla tulokkaat ymmärtävät, minkälaisia velvoitteita ja oikeuksia heillä on. Ohjelman aikana pätevyyksien saavuttamisen tielle lähdetään, jotta työnhaku helpottuisi. Me olemme havainneet, että monet maahantulijat ovat tyytyväisiä tähän, vaikkakin tämä on pakollinen järjestelmä ja se vaatii heiltä melkoista ponnistelua. Paraikaa me kehitämme ohjelmia yhteistyössä yritysten kanssa harjoittelupaikkojen tarjo- tarjoamiseksi. Näin voimme varmistaa, että synnytetään lisäarvoa. Eli tämän vaiheen, tämän alkuvaiheen kautta voidaan sitten taitoja käytännön tasolla soveltaa, ja tämä lisää tietenkin työllistymismahdollisuuksia. Voimme tältä pohjalta esittää seuraavat viisi suositusta. Kuten sanoin, niin kaiken A ja O on nopea aloitus. Me haluamme aloittaa mahdollisimman nopeasti työmme yhteistyössä pakolaisten ja työhakijoiden maahanmuuttajien kanssa, mutta tämä ohjelma on pakollinen vain ainoastaan tunnustetuille maahanmuuttajille ja pakolaisille. Tästä hyötyvät sekä maahantulijat että koko yhteiskuntamme. Ja kuten aikaisemmin sanoin, räätälöidyt ohjelmat ovat kaiken A ja O. Pakolaiset ovat hyvin erilaisia. Yhden ohjelman tarjoaminen kaikille ei takaa tuloksia ja on omiaan vähentämään motivaatiota integraatio on melkoinen prosessi. Siinä pitää huomioida monet seikat ennen kuin päästään tuloksia saavuttamaan. Aina täytyy tietenkin olla se yhteinen tavoite mielessä. Me tarvitsemme yhteistyötä eri hallinnon tasojen ja järjestöjen välillä tuloksen aikaan saamiseksi. Tämä kuulostaa ehkä loogiselta, mutta käytännön tasolla tämä ei aina näin toimi. Integraatiosta puhuttaessa Asioita käsitellään yleensä vain yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna. Kolmanneksi, kielen kautta ihminen saadaan sidottua integraatioprosessiin. Kielen oppimisen pitäisi tapahtua mahdollisimman lähellä yhteiskuntaa jokapäiväisen elämän yhteydessä, esimerkiksi työpaikalla. Me olemme sitä mieltä, että kaikki yhteydenpidot ovat omiaan parantamaan kielitaitoa. Me yritämme helpottaa asiakkaiden kieliharjoittelun mahdollisuuksia. Viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä, ei vähäisimpänä, on se, että sekä maahan tulijalta että yhteiskunnalta vaaditaan ponnisteluja, ja kyllä useat ponnistelevat vahvasti sekä kansalaisyhteiskunta, palveluiden tarjoajat, kansalaiset ja maahanmuuttajat ponnistelevat. Vastavuoroisuutta on olemassa, mutta sitä välttämättä ei aina näe päälle päin. Eli työllisyyden kautta ihmisille annetaan mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, puuttua ennakkoluuloihin ja rakentaa sitä kautta yhteistä tulevaisuutta. Paljon kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen vieraamme, herra Kolevinski. Hän on ILOn maahanmuuttopolitiikan asiantuntija. Olkaa hyvä. Very much, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos myös herra Bonifeille, esittelijälle ja valiokunnan jäsenille siitä, että ILO on kutsuttu tähän tärkeään kuulemiseen. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat työpaikalla ovat ILUn kannalta tärkeitä ihmisiä. Heitä koskevat kansalliset, kansainväliset työtä koskevat standardit ja ILO yhä enemmän keskittyy siihen, eh, että tähän pakolaisliikkeeseen liittyy myös työn kysymykset. Ja kansainvälinen yhteisökin tunnustaa yhä enemmän sen, että on tarvetta siirtyä myöskin eh, humanitaarisista vastauksista eteenpäin. Viime viikon eh, kesäkuulla ILO järjesti kansainvälisen työkonferenssin yhteydessä tapahtuman, joka käsitteli tätä asiaa. Ja marraskuussa eh, sen kolme kantaa eh, johtoiden käsitteli näitä kysymyksiä myös, ja ILO on pyrkinyt reagoimaan globaaliseen pakolaiskriisin ja sen vaikutuksiin työmarkkinoille, ja nuo keskustelut tulevat jatkumaan myöskin johtoelimen, hallintoelimen eh, tulevissa kokouksissa olemme kutsuneet kumppanimme muassa äh, kansainvälisen maahanmuuttoorganisaation edustajat keskustelemaan näistä kysymyksistä. ILOlla on vakaa käsimys siitä, että se, että on saatavilla kunnollista työtä, luo perustan pakolaisten suojelulle ja olemme harjoittaneet yhteistyötä YK kanssa, sen pakolaiskomisjärjestön kanssa äh, nimenomaan työllisyyden ja toimeentulon kysymysten parissa. Ajatellen myöskin työmarkkinoita reagoitana pakolaisiin se voi edistää taloudellista kasvua ja antaa pakolaisille enemmän mahdollisuuksia saada kunnollista työtä. Ja minusta tämä on hyvin pitkälle sen mukaista, siis vuoden 2013 hyväksytyn äh, kestävän kehityksen agendan mukaista, jossa tavoitteesta kahdeksan tunnustetaan talouden kasvu ja kunnollinen työ, ja myöskin tuottava työ kaikille mukautuna pakolaisille on yksi sen osatavoitteista. Tiedämme, että pakolaiset, turvapakanakijat ja maahanmuuttajat voivat osaltaan edistää koko yhteiskuntaa tuomalla tietotaitoa, pätevyyttä ja kykyjään. Nämä voivat auttaa isäntämaita ja myöskin niillä voidaan muuttua demografiseen kehitykseen, eli siis väestön ikääntymiseen ja siihen, että työvoiman määrä vähenee. Meidän pääjohtajamme on korostanut sitä, että nykyinen pakolaiskriisi on politiikan kriisi. Ja se koskee sekä perussyitä näihin pakolaisliikkeille ja myöskin poliittisia vastauksia tälle liikkeen, tähän liikkeeseen. Ja oliko mikään yllättävää, että maahanmuuttovirrat, siis pakolaiset ja muut, kuten siis siirtyvät työntekijät, ne keskittyvät kohti sellaisia maita, joissa taloudelliset olosuhteet ovat suotuisimmat, kuten Ruotsi ja Saksa Euroopan unionissa. Tämä korostaa sitä, miten merkittävää on se, että vahvistetaan työmarkkinoiden instituutioita, miksi ne tietojärjestelmiä, ja että parannetaan tiedonkerusta ja tutkimusta ja analyysiä, joka perustuu faktoihin, jotta voidaan kehittää politiikkaa ja sen sopeuttaa politiikkaa. Ja meidän kannatamme on tärkeää katsoa myöskin, mikä on työmarkkinaosapuolten rooli, siis jotka edustavat työnantajien että työntekijöiden tahoja ja samoin kynskin tärkeitä ovat muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt. On tärkeää vahvistaa yleistä näkemystä pakolaiset työmarkkinoilla ja heidän merkityksestään taloudelle. Ja myös taloudelle ennen kaikkea vallitsevissa talouden olosuhteissa, joille on tyypillistä epävarmuus. Vastauksien täytyy tarttua sekä pakolais- että vastaanottavien yhteisöjen kysymyksiin. Täytyy pyrkiä luomaan työpaikkoja, tarttua koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, taitojen kehittämiseen, kehittämiseen, samoin myöskin sosiaalisiin rahoitukseen ja työskentelyyn erilaisissa osuuskunnissa. Tämä on tärkeää, jotta julkisesta keskustelusta tulee rakentavampaa ja toimintaa tukevampaa. On myöskin tärkeää katsoa, että työmarkkinat eivät jak- osittaudu ja haluaisin antaa kaksi esimerkkiä siitä työstä, jota ILO tekee Euroopan unionin ulkopuolella sellaisissa maissa, joissa haasteet kotoutumiseen työmarkkinoille ovat paljon suuremmat. Esimerkiksi analyysissä, jonka me teimme sellaisissa maissa kuin Jordania ja Libanon, jotka ovat maita, joissa on paljon, hyvin paljon pakolaisia, olemme nähneet hyvin laajan vaikutuksen työmarkkinoille, joka on johtunut tästä pakolaiskriisistä. Se on lisännyt työllisyyden työn pulaan, joka johtaa sitten siihen, että riistetään työvoimaa, tämä johtaa jopa lapsityövoimaan, ja se myöskin vaikuttaa palkkoihin ja työolosuhteisiin niitä huonontavasti. Turkissa me olemme seuranneet äskettäin hyväksyttyjen säädösten vaikutusta, joka koskevat työlupia – ulkomaalaisille, joilla, ovat, joilla on oikeus tilapäiseen suojeluun. Tämä on kolmella alueella, joissa on paljon syyrialaisia pakolaisia eh, Turkissa, jossa on pyritty määrittelemään eh, koulutus- ja työskentelymahdollisuuksia pakolaisille ja eh, näille vastaanottaville yhteisöille. Eli on tärkeää saada aikaan liitto, ottaa huomioon sekä yhteisöt ja pakolaiset ja henkilöt, jotka kuuluvat näihin. Olemme Turissa myöskin työskentelemässä koulutustarjoavien tahojen kanssa ja paikallisviranomaisten kanssa, niin että voidaan kehittää sen lähestymistapa, joka koskee kotouttamista työmarkkinoille ja ottaa huomioon sekä vastaanottavien yhteisöjen että pakolaisten tarpeet. Hankkeessa on myös voimakas eh, tiedotuskomponentti, jotta pyritään, jolla pyritään myönteisempi viesti ja tarttumaan kielteisiin näkemyksiin. Pakolaisten määrä, jotka vuonna 2015 tuli Eurooppaan, on ollut ennen näkemätön – mutta ei se ole suinkaan sen tasosta, mitä on nähtävissä etulinjamaissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa. Päinvastoin kuin näissä maissa Euroopan unionilla on jo melko kehittynyt puitteet, kehittyneet puitteet siinä, miten pakolaiset ja turvapaikanhakijat voivat päästä työmarkkinoille. Tällaisia, tällaisia puitteita sovelletaan 25 eri maassa, mutta siinä on tietysti eroja, sen me tunnustamme. Viime vuoden marraskuussa me järjestimme täällä eh, parlamentissa tapahtuman, joka koski pakolaisia ja maahanmuuttajia Euroopan unionissa, joka toi mukaan sidosryhmien edustajia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka edustavat eri maita, eri puolueita sekä kohdemaissa että kautta, että kauttakulkumaista Euroopan työntekijöiden ja eh, työnantajien järjestöjä, EAY ja myöskin eh, Euroopan työnantajajärjestöjen yhteisjärjestöt. Me olemme, tässä syntyy erilaisia viestejä, joista eh, aiemmat puhujatkin ovat, maini, jotain ovat maininneet, ensinnäkin pakolaisten mahdollisuus päästä työmarkkinoille tee sitä, että pitää päästä eroon siitä solidaarisuuden puutteesta, jota tällä hetkellä on Euroopan unionissa ennen kaikkea, kun puhutaan Syyrian pakolaiskriisistä. Se merkitsee sitä, että parannetaan eh, sitä, miten päätetään viestejä eteenpäin niin, että voidaan saada pois se kuilu, joka on myyttien ja todellisuuden välillä. Yksi viesti oli myös se, että EUn jäsenvaltiot ovat hyvin eri tavoin valmiita kohtaamaan haasteet, joita syntyy etelästä tulevasta suuresta pakolaisjoukosta. Tämä saadaan esimerkiksi Saksan osalta, joka on melko hyvin varautunut tällaiseen. Muut maat eivät ole yhtä hyvin varustautuneet tällaista varten integroituminen työmarkkinoille on parhaita tapoja antaa mahdollisuuksia pakolaisten kotoutumiselle vastaanottaviin yhteiskuntiin. On tärkeää, että he saavat tukea integroitumiselle työmarkkinoille, koska se on tärkeää heidän ihmisarvolleen ja toimeentuloilleen. Tämä on tärkeää myöskin vastaanotolle yhteisölle ja tärkeää myöskin julkisille kassoille ajatellen työntekijöiden järjestöjä, niillä on avainrooli siinä, että ne avustavat integraatioprosessia maahanmuuttajien ja pakolaisten tapauksessa työmarkkina, työ, työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä ja siinä, että eh, eh, katsotaan myöskin tilannetta paikallisten työntekijöiden kannalta, että palkkoja ja työolosuhteita. On tärkeää antaa tukipalveluita, eh, jotka merkitsevät esimerkiksi sitä, että antaa tietoa siitä, mitä ovat työn, pakolaisten oikeudet työpaikalla. Tämä siis oli myöskin näiden järjestöjen tehtävä. On tärkeää myöskin, että pakolaisten osallistuminen työmarkkinoille ei tapahtuisi uskottavan politiikan kustannuksella, joka liittyy eh, työvoiman liikkuvuuteen kansallisella ja Euroopan tasolla. Joten on viitettävä myös sitä, mitä, miten voitaisiin saada aikaan laillisia kanavia tällaiselle maahanmuutolle – E, jotka vastaisivat e, työmarkkinoiden vaatimuksia kaikilla eri pätevyyksien tasoilla. Ei pitäisi myöskään e, kriminalisoida pakolaisten tuloa työmarkkinoille maahanmuuttajien tuloa työmarkkinoille olivat vaikka olisivatkin niin laittomia pakolaisia. Ja pitäisi myöskin käyttää käyttöön tekniikalla nopeasti voidaan arvioida pakolaisten taito ja osaaminen, jota heidät voidaan kotouttaa työmarkkinoille. Tämä merkitsee yhteistyötä eri hallinnon tasojen välillä, yritysten välillä. Ja Saksassa yksi esimerkki, joka on noussut esille kokouksesta, joka pidettiin marraskuussa, oli vaikka myöskin sisäasiainministeri ja niin kuin tiedämme, sisäasiainministerit ovat pitkälti niitä, jotka käsittelevät pakolaisten vastaanottoa ja samoin kuin myöskin liittovaltion eh, työvoima-asioiden hallinto. On tärkeää, että on tällainen kattava hallituksen lähestymistapa, joka ottaa mukaansa työmarkkinajärjestöt, jotka ovat avaintekijä niin, että saadaan menestyksekäitä poliittisia reaktioita. Haluaisin lopuksi sanoa, että ILO on valmis tukemaan tämän valiokunnan ponnisteluja, Euroopan parlamentin ponnisteluja kokonaisuudessaan, samoin myöskin jäsenvaltioiden ponnisteluja siinä, että helpotetaan eh, pakolaisten sosiaalista osa, kotoutumista ja heidän osallistuvuuttaan työmarkkinoille. Ja on tärkeää, että heidän, heidät saadaan myöskin osaksi työmarkkinoita, naapurimaita ja niitä eturintamassa olevia maita, niissä maissa, jotka ottavat vastaan suurimman osan pakolaisista. Uh, we'll now proceed to... Oikein paljon kiitoksia. Nyt on aika kommenteille ja kysymyksille. Jutta Steinrück ensimmäisenä, olkaapa hyvä. Ja, vielen herzlichen... Oikein paljon kiitoksia näistä erittäin tärkeistä ja vaikuttavista esityksistä. Kollega Akaari, tämä loppuhuomionne. Eurooppalaiset arvot pätevät kaikkiin, riippumatta siitä, ovatko he eurooppalaisia, maan omia asukkaita vaiko kolmansista maista peräisin olevia henkilöitä. Tämä oli tärkeä huomio. Nyt elämme jännitteisessä tilanteessa ja me aina opimme uutta integroitumisesta työmarkkinoille. Meidän täytyy tietenkin huomioida ihmisten pelot Tärkeänä asiana pidän sitä, että yhteiskunnan keskeinen haaste on se, että se kykenee ottamaan ihmisiä vastaan, eli integraatiokyky. Meidän täytyy tähänkin paneutua, eikä ainoastaan kompetenssin välittämistä niille, jotka tulevat Eurooppaan. Me tiedämme, että yhteiskunta kaipaa ohjausta niin kuin myös pakolaiset. Minulla olisi lukuisia kysymyksiä. Täällä sanottiin, että integroituminen työmarkkinoille onnistuisi siten, että työnantajat saisivat rahallista tukea työllistämisestä. No herääkin kysymys siitä, että ne henkilöt, jotka ovat pitkään etsineet työpaikkaa, eivätkä saaneet sitä, ja ehkä sitä kautta vielä suuremmassa määrin joutuvat ikään kuin jonon hännille työtä haettaessa. Miten he reagoivat tähän? Kaikkia Euroopassa olevia työnhankijoita täytyy kohdella tasa-arvoisesti, riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin, unionista vai jostain kolmannesta maasta. Ja me olemme havainneet, että on olemassa eri tavalla toimintaan kykeneviä maita, on olemassa maita, joissa työttömyys on korkealla tasolla ja sitten on olemassa maita, joista puuttuu päteviä työntekijöitä. Meidän täytyy varmistaa, että löydämme jonkinlaisen tasapainotilan ja voisitteko kertoa, että millä tavalla me voisimme parantaa tilannetta? Monet liitot, järjestöt, punainen risti, ILO ovat esittäneet hyviä ideoita, heillä on kokemusta ja nyt kysyisinkin, että onko olemassa parhaita käytänteitä koskevaa todellista tiedonvaihtoa, jos katsotaan Espanjan kokemusta integroituminen työmarkkinoille ja sitten inhimilliset työpaikat, sekin on tärkeä asia. En muista, että onko tämä ilon tutkimus, mutta siitä oli luettavissa, että unionin ulkopuolella pakolaisista tehdään orjia joilla ei ole ihmisoikeuksia eikä muitakaan oikeuksia. Ja yksittäisistä Euroopassa kuulemistani tapauksista olen oppinut, että myös meillä päin pakolaisia tilannetta hyödynnetään työn tekijöiden kustannuksella. Tärkeänä on, että tarjoamme myöskin valistusta pakolaisille ja maahanmuuttajille. Löytyykö hyviä esimerkkejä siitä, miten ihmisiä voitaisiin sitä kautta auttaa? Monia muitakin kysymyksiä löytyisi, mutta voin palata tähän myöhemmässä vaiheessa tai sitten keskustelen suoraan vieraittemme kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Muutama koordinaattori on paikalla. Dominik Maita seuraavana. Anteeksi, anteeksi. Vihreiden edustaja Lambert, olkaapa hyvä. thank you. I wanted to... Kiitos. Halusin kysyä muutaman kysymyksen ja myös todeta sen, että Euroopan unionilla on aika paljon tietoa jo EQ-hankkeen hankkeen myötä, jo, jossa oli tällainen turvapaikanhakija-osuus, jossa oli paljon tietoa hyvistä käytänteistä, jotka liittyvät esimerkiksi ammatilliseen kielikoulutukseen, opis, työn opetteluun työpaikoilla ja niin edelleen. Näitä pitäisi unohtaa. Me olemme, siis haluat tietää siitä, mikä on yhteys on oleskeluluvilla siihen, miten pääsee työmarkkinoille. Mehän tiedämme, että pätevyysdirektiivi mahdollistaa ne, jotka ovat toissijaisen suojelun alaisia, että he saavat ensin yhden vuoden oleskeluluvan, sitten toi kahden vuoden ja sitten siitä eteenpäin. Tämä ei tietenkään vielä byrokratia, mutta kuitenkin. Mutta miten tämä toimii sellaisten ihmisten osalta, jotka haluavat saada työtä? Jos henkilöllä on esimerkiksi vain yhden vuoden oleskelulupa, näkevätkö, eh, nähdäänkö tämä kenties mahdollisena esteenä. Sitten toiseksi, pätevyyksien arviointi, joka koskee tulevia itse tulevia ihmisiä. Tietysti monilla ihmisillä ei ole mitään asiakirjoja mukana, jotka osoittaisivat heidän pätevyytensä. Me tiedämme, että asiakirjojen saatavuus Syyriassa on ollut erittäin vaikeaa, eikä mitenkään yllättävästi. Joten miten meidän pitäisi edetä siinä, että olisi järjestelmällisempi tapa arvioida pätevyyksiä, joita ihmisillä on, jotta voisimme auttaa heidän pääsyään työmarkkinoille. Thank you, Mr. Kiitoksia ja nyt edustaja Maitaa. Merci, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämän päivän kokouksessa me puhumme työmarkkinoille pääsystä ja kotouttamisesta. Olen kuunnellut kyllä tarkoin oikein laadukkaita puheenvuoroja, mutta tulkoon saman sävyisiä kaikki. Eli pakolaiset ja maahanmuutoasiat, nämä täytyy nähdä haaste, mahdollisuutena Euroopan unionissa, koska meille tulee koulutettuja ihmisiä ja täällä nyt sitten eurooppalaiset ovat vanhoja, vanhentuvaa väestöä, joka kaipaa uutta verta. Jo, jos näin helppo tilanne olisi, niin minkä ihmeen tähden me täällä sitten kokoustamme ja puhumme tästä asiasta. Ei asia siis ole alkuunkaan yksinkertainen eikä ollenkaan itsestään selvä. Ja jos ajattelemme nyt pakolaisia, niin meidän täytyy miettiä, onko kyse poliittisista pakolaisista, onko kyse taloudellisista syistä lähteneistä pakolaisista vai jopa terroristeista, jotka käyttävät näitä maahanmuuttovirtoja päästäkseen Eurooppaan. Joissain maissa on ollut vuoden 2015 aikana esimerkkejä tästä ja muutamat maat ovat joutuneet uhreiksi. Tässä on puhuttu aivan, meillä on nyt valitettavasti puolan kieleen on alkutulkkausongelmia. Jahan nyt se kuitenkin toimii, joten olkaa hyvä, voitte jatkaa. Niin, hy, edustaja äh, Rova Akari puhui juurettomista ihmisistä, ihmisistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan, jotka ovat joutuneet eroon perheestään ja jotka on pakotettu palaamaan kotiinsa. Euroopan täytyisi pyrkiä tosiaan auttamaan ihmisiä palaamaan kotimaahansa, jotta ihmiset voisivat jälleen hymyillä ja löytää taas oman paikkansa. Tässä puhutaan integroinnista, kotouttamisesta. Akari on pitkään siitä varsinkin puhunut ja hän on erityisesti puhunut yhteisöllisyydestä Akari sanoi, että kyse on uudesta alusta. Uusi alku ei välttämättä tarkoita kotouttamista vaan, ja integrointia, vaan pikemminkin sitä, että hyväksytään vastaanottavan valtion tavat ja, ähm, ja toimin perinteet vähän samalla tavalla kuin Australiassa ja Yhdysvalloissa, joiden rakentamisessa ei ole juurikaan samanlaisuuksia kuin Euroopan unionissa. Ja kun esitetään erinäisiä vaatimuksia, niin minusta se, niin pitäisi nähdä tämä asia toisella tavalla, pikemminkin miettiä sitä, että paikallistenkin täytyy aina olla sopeutumassa. E, e, aika harvoin kuulee mitään kiitoksia, aika harvoin kuulee kiitosta siitä, että mukavaa kun Eurooppa on ottanut meidät vastaan. Ja minun mielestäni Saksan Kölnin kaupunki on esimerkki tämän tyyppisestä vastaanottamisesta. Ja Saksa on erityistapaus tietenkin. Sitä ei kuitenkaan voi verrata missään tapauksessa muihin Euroopan valtioihin, koska Saksassa tarvitaan työvoimaa, koska siellä on väestökehitykseen liittyvä ongelma. Sellainen ongelma ei kuitenkaan ole samanlainen muissa maissa, varsinkaan Ranskassa, jossa on kuusi miljoonaa työtöntä, muistutan teitä siitä. Kuusi, kuusi miljoonan työttömän lisäksi meillä on ongelmia näissä kaupungeissa kaupunkien mm, esikaupunkialueilla, joissa todellakaan ei ole saatu yhteiskuntaa harmoniseksi eikä kotoutettua väkeä. Euroopan unionissa on 28 valtiota, 28 yhteiskuntaa ja 28 erilaista ratkaisua, joten mikään ratkaisu, jonka äsken viimeisimmässä puheenvuorossa kuulimme, ei todellakaan ihan lähipäivinä tule toteutumaan. Ja lopuksi haluaisin vielä kertaalleen toistaa sen, että maahanmuutto on tietenkin varsinainen draama ja ensimmäiset uuhurit ovat itse maa, omasta maastaan lähteneet ja maahanmuuttajat, juuri kun täällä kuulimme välimerenkin muuttuneen täy- hautausmaaksi. Ja kyse on hyväksikäytöstä, mafiaa, verkostojen riehumisesta, ja minä olen samaa mieltä kuin Sumahorokin, eli maahanmuutto on todellakin nykyajan orjuutta monessakin tapauksessa me otamme toki nämä maahanmuuttajat vastaan, mutta käyttääksemme heitä hyväksemme ja orjuutaaksemme heitä, vaikka olisi parempi monessa tapauksessa tukea heitä palaamaan kotiinsa. Minä olen tässä nyt puolitoista tuntia jo kuunnellut näitä eri puheenvuoroja ja näyttäisi siltä, että ihan kun Euroopan unionissa ei olisi alkuukaan ketään, että tämä olisi tyhjä manner. Miksi ei oteta huomiota Euroopan, kansalais, Euroopan kansalaisia ja miksi me olisimme kansalaisina noin vain yksimielisiä siitä, mitä tässäkin kokouksessa päätetään. Toivon teitä miettimään myös tätä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Moran Chatier. Merci, madame la Kiitokset puheenjohtaja. Kansanpuolue on myös puhunut tästä aiheesta ja olen pahoillani siitä, että poliittisten ryhmien järjestystä ei noudatettu eikä kansanpuolue saanut puheenvuoroa silloin, kun sille puheenvuoro kuului. Toivon, ettei näin käy kovin usein uudestaan. Kiitokset siitä, että saavuitte tähän valiokuntaan. Olemme kuulleet puheenvuoroissa juuri siitä, että Euroopan, Eurooppa on eräänlainen majakka arvojensa vuoksi hyvin monille muille kansoille ja arvoihin meidän nimenomaan täytyy tarrautua välttääksemme ja torjuaksemme muukalaisvihaa, joka niin helposti kietoutuu maahanmuuttokeskustelun ympärille. Haluaisin kansalaisyhteiskunnan ja ja kansalaisjärjestöjen sitoutumista tähän työhön ensin korostaa. Minun mielestäni valtioilla tietenkin on huomattava tehtävä tässä ongelmassa, mutta kansalaisjärjestöt kuitenkin saavat kansalaisyhteiskunnan liikkeelle ja Tämä liikehdintä on peräisin kansasta. Tämän liikehdinnän ei pitäisi olla mitään pakollista ulkopuolelta korkeammalta ylempää tulevaa, vaan spontaania omalähtöistä toimintaa ja kansalaisjärjestöjen toiminta todellakin on aivan olennaista kotouttamisen onnistumisessa. Me emme onnistu yhtään missään, jos me ainoastaan toteutamme kansallista politiikkaa tai eurooppalaista politiikkaa ilman kansalaisyhteiskuntaa. Minua kiinnosti kovasti kuulla Saksan edustajan puheenvuoro näistä mahdollisuuksista opettaa kieltä, valmistaa työpaikaan ja ammattiin pätevyyden hankkimiseen yhtä aikaa. Aika monta kertaa me puhumme tästä ketjusta irrallisina tekijöinä, mutta uskon tosiaankin, että meidän täytyy käyttää tätä, näitä linkkejä yhtä aikaa ja, ja näin pyrkiä myös mahdollisuuksien rajoissa lyhentämään tuota aikaa, joka kuluu siihen, että pääsee työmarkkinoille. Haluaisin esittää Saksan edustajalle kysymyksen siitä, miten koulutetaan näitä vastaanottavassa roolissa olevia työntekijöitä ja monikulttuurisuuden kohtaamiseen. Meillähän on valtavasti ongelmia tässä Euroopan unionissa. Meillä on olemassa erilaiset, työ, erilaisia työvirastoja, mutta nämä työllisyys, työllistämisvirastot pikemminkin palvelevat omaa kansaa, eikä ole totuttu miettimään muita kulttuureita eikä muun, muun, muun, muun tyyppisiä ongelmia. Eli täytyisi tosiaankin nyt lähteä liikkeelle tosiaankin kieliopetuksesta myös, mutta haluaisin lisätietoa myös siitä, miten koulutetaan juuri näitä vastaanottavassa työllisyyspalvelussa työskenteleviä henkilöitä. Ja sitten puhun, puhuisin vielä siitä, että erinäiset verkostot ovat myös kovasti käytössä nykyisellään, varsinkin kun maahanmuuttajien lapset pääsevät kouluun. Silloin maahanmuuttajien ympärille muotoutuu tällainen verkko tuon koulun ympärille. Mutta minä haluaisin nyt tietää tähän ruohonjuuritason ongelmaan jonkunlaisia vastauksia. Nimittäin vastaanottokeskukset ottavat Äh, saavat liikkeelle kansalaisjärjestöt ja koulut ja erinäiset verkostot ja sen jälkeen täytyisi myös ammatillisesti integroida maahanmuuttajat, mutta välttämättä nuo keskukset, nuo työllisyyskeskukset eivät sijaitse samassa paikassa kuin vastaanottokeskukset, joten tässä tarvitaan toistamiseen muuttoa. Eli taas täytyy vaihtaa paikasta toiseen, eli maahanmuuttaja joutuu taas lähtemään toiselle paikalle ja taas luoda uusi verkosto ja taas lapset, lapsille luoda uudet yhteydet kouluun ja taas tavata uudet vanhemmat ja taas tutustua uuteen paikkaan ja aloittaa työnsä siellä. Ja tämä on ikään kuin kakkosmaahanmuuttoa, eikä välttämättä olla tällaiseen meidän valtiomme valmistautuneet myöskään. Joten tätäkin täytyy tosiaan poliittisesti miettiä. Ja vielä lopuksi seuraavat sanat. Uskon, että yhdessä meidän täytyy myös tehdä parempaa yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa, koska se, mitä tiedotusvälineet välittävät, ei alkuukaan kuulosta siltä, mitä kuulin nyt tänä aamuna. Ja aika usein tiedotusvälineissä vain helppo heikkimäisesti mm, esitetään uutisia, jotka edistävät muukalaisvihaa eurooppalaisten arvojen vastaisesti. Uskon, että Euroopan tulee myös kantaa vastuunsa siitä, minkälainen kuva meistä on pakolaisten vastaanottaja ja maahanmuuttajien vastaanottajana. Kiitos. Eh, thank you. Kiitokset teille. Mitä tulee puheenvuorojärjestykseen, niin me käytämme koordinaattorin luetteloa ja jos koordinaattori ei pääse paikalle, niin meidän pitää saada tieto hänen puolesta puheenvuoron käyttää. Näin me yleensä toimitaan, mutta voidaan me poikkeuksistakin sopia, jos niin haluatte. No niin. Edustaja Mann, te toimitte varjoesittelijänä, olkaa hyvä. Toisessa. Kiitos. Olen iloinen siitä, että meillä on tällainen kuuleminen. Asiantuntijat ovat tehneet yhden asian selväksi. He eivät ole sanoneet pelkästään, mitä pitäisi tehdä, vaan ovat kertoneet sitä, mitä tehdään, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa eri tasoilla. Herra Mylä esitti tämän hyvin selvästi. Hän puhui siitä, mitä liittovaltion voimahallinto on saanut aikaan. On ihmisiä, jotka sanovat, että kaiken pitäisi tapahtua nopeammin, tarvitaan enemmän ihmisiä, mutta tämä ei käy näin, tarvitaan aikaa, tarvitaan selkeä järjestelmä. Olen iloinen siitä, mitä monissa maissa jo on tapahtumassa. Kyse on pelkästään niistä, jotka virkansa puolesta hoitavat näitä asioita, vaan mukana on paljon vapaaehtoisia, joiden osuutta ilman tämä ei voisi toteutua. Nyt Rova Akkali, haluaisin kysyttää kysymyksen teille. Eli nämä pakolaiset, jotka tulevat yksinään ja eh, meidän pitäisi oikein oppia kieltä. Me, ja heillä on mahdollisesti omaisensa Alepossa. Nyt nämä ääriryhmien edustajat, jotka valtaavat sosiaaliset verkot, heidän pitäisi ainakin yhden tunnin ajan kuunnella, katsoa, mitä näille ihmisille tapahtuu, minkälainen kohtalo heillä heitä kerrankin vaikenisivat ja lopettaisivat vastenmieliset hyökkäyksensä. Heidän pitäisi paikan päällä kyllä kerrankin nähdä, mitä siellä tapahtuu. Kysymys ei ole mistään tavarasta, vaan ihmisistä olen iloinen siitä, että on ihmisiä, jotka pyrkivät samaan aikaan muutoksia. Kielikurssit alusta lähtien. Niitä tarvitaan, että tapahtuu muutoksia. Kyllä, tätä pitää tehdä, mutta on joitakin maita, jotka sanovat, että ne haluavat, että jotka hyötyvät tästä myöskin osallistuvat itse kutsannuksiin. Eiköhän tämä nyt ole sellainen asia, joka on täysin mahdoton. Kielten oppiminen on, eikö ole välttämätöntä myöskin ymmärtää sitten, että samalla opitaan, mitä ovat arvot, mitä, mikä merkitys suvaitsevaisuudella on meitä, tai miten tärkeää on demokratia. Tätä eivät, emme ole te, te, te te, ole teidän maassanne välttämättä kokeneet, mitä, miten tärkeää meille se on, että hyväksytään vähemmistöt, tai mikä on naisen rooli, miten tärkeää se on meille. Me voimme saavuttaa sen, että ihmiset eivät pelkästään osaa kieltä, voidakseen päästä työmarkkinoille, vaan heidän täytyy pystyä myös ymmärtämään – että meidän täytyy välttää rinnakkaisyhteiskuntia, ei mitään eristämistä, eikä sitä, että erittäisiin erillisillä vyöhykkeillä. Tämä on hyvin tärkeää. Te puhutte, tai meillä on puhuttu täällä valiokunnassa sitä, että otettaisiin, että saatettaisiin pois voimasta vähimmäispalkka pakolaisen osalta. Se, mitä, minkä pitää olla hyvä ajatus, on aivan väärin, koska tämä johtaa siihen, että eri ryhmät asetetaan vastakkain. Toisaalta ovat pakolaiset, toisaalta ovat työntekijät. Eihän Tämähän on aivan väärää tapa toimia. Pitää huolehtia siitä, että ihmiset saavat järkevää kunnollista palkkaa. Se on hyvin olennainen osa toimintaa. Sitten vielä yksi asia teille. On jotakin jäsenvaltioita, herra Müller viittasi jo siihen, joissa pyritään selvittämään, minkälaista pätevyyttä on. Joko tulee, että teillä on tiettyjä taitoja, teillä on tietoa, paljon kokemuksia, mutta monilla alueilla se ei kuitenkaan riitä. Siksi on hyvä, että tarjotaan harjoittelumahdollisuuksia. Nyt on kuitenkin monia ihmisiä, joiden kanssa on puhunut, kun ovat sanoneet, että ei, me haluamme nopeammin saada työtä. Kyllä minä ymmärrän tämän. Ja perustelu on selvä. Heidän täytyy lähettää rahaa niille takaisin, joiden avulla he ovat voineet paeta Eurooppaan ja Saksaan, mutta ilman koulutusta, ilman järkevää, järkevää harjoittelumahdollisuuksia, joiden kautta saadaan tietää, mitä pätevyyttä, mitä taitoja teillä on, se ei ole mahdollista. Eikö ole se mahdollista, että voitaisiin sanoa ihmisille, että kysymys ei ole mistään torjuntastrategiasta, vaan siitä, että luodaan toisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa päästä työmarkkinoille. Se on se, mikä tällaisen harjoittelutoiminnan takana on. No niin, kiitoksia vielä kerran näistä erinomaisista, erinomaista työstä, jota on tehty. Thank you, Mr. Mann. Eh, Kiitokset. Seuraavana edustaja Ballast. Si, euh, madame la présidente. Kiitokset puheenjohtaja. Tahtoisin Martinille muutaman sanan sanoa. Nimittäin hän sanoi, että maahanmuuttajat voivat olla, maahanmuuttajavirrat voivat olla keino soluttautua terroristina Ranskaan. Näin on tietysti varmasti käynytkin, jos ajattelemme vuotta 2015, jos viitan olemaan maani maahani. Eli vuonna 2015 Ranskassa tapahtuneet järkyttävät tragediat itse asiassa eivät olleet pakolaisten toteuttamia, vaan Ranskassa syntyneitä. He kaikki olivat, tai vähintään Euroopassa syntyneitä. Eikä tämä liity millään tavalla tähän asiaan. Meidän täytyy nyt todellakin tarkasti miettiä, jos ajattelemme sitten tiedon välittämistä oikealla tavalla kansalaisillemme. Ei saa puhua eri asioista. Ja sitten tässä viitataan Euroopan kansalaisiin, joita täytyy kuulla. No tietenkin, jos me katsomme e, nyt mielipidetiedosteluja, niin kansalaisemme aika usein ovat kypsempiä ja valmempia toimiin kuin poliittinen eliitti, joka pyrkii käyttämään kaikkea mahdollista demagogiaa vain välttelemään tätä nykyistä tilannetta, joka on aivan järkyttävä. Jopa auttaa, auttaa näitä henkilöitä palaamaan kotimaahansa. Jos ajattelemme vaikka Syyriaa ja Irakia, niin ei, ennen kuin siellä tilanne vakautuu, niin miten voidaan toimia. Eli jos nyt näemme geopoliittisen tilanteen vain jatkuvasti huononevan Lähi-idästä, niin onko todellakin nyt järkevää ja kovinkaan fiksua väittää, että sinne kannattaisi palauttaa kansalaisia, tai sitten, että etelä, et Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ei ole alkuunkaan minkälaisia ongelmia. No nämä ovat pelkkiä sanoja vain. Niin, meillä on taas tulkkausongelma. Anteeksi, puheenjohtaja keskeyttää nyt ka- kaikkiin kieliin. No it's, okay. no it's okay, thank you. No, voitte jatkaa. Niin. Nämä ovat äh, aika lailla vaarallisia sanoja, herra Martin tietysti tavallaan olette sinänsä ihan oikeutettu puhumaan näin, mutta ei teillä ole minkäänlaisia ratkaisuja, ette puhu, ettekä yritä löytää minkäänlaisia ratkaisuja, te vain puhutte näistä asioista. Ja jos ajattelemme tätä nykykeskustelua, niin juuri tuo yhteiskunnallinen kotouttaminen ja integroituminen on nimenomaan erinomaisen tärkeää. Se on todella olennaista, jos Euroopan kansalaisista tuntuu siltä, että kansal- pakolais ihmisten integroiminen jollain tavalla epäoikeudenmukaisesti lisää kilpailua niin tähänkin täytyy pyrkiä sitten löytämään jonkunlaisia oikeita vastauksia, jos ajatellaan, että Euroopan kansalaiset joutuvat kärsimään huonommasta palkasta ja asettuvat huonompaan asemaan kuin nämä uudet tulijat. Eli meidän täytyy nyt todellakin muistaa, minkälaista viestiä välitämme. Meidän täytyy muistaa, että työmarkkinaoikeus, työmarkkinoille pääsy, oikeus on aivan tasa-arvoinen Euroopan unionin valtioidenkin välillä jo. Ja täytyy todella ihmisarvoisesti pystyä vastaanottamaan pakolaiset ja maahanmuuttajat. Ja meidän täytyy kaikkien täytyy ponnistella kouluttamaan näitä henkilöitä, jos niihin sen tarve on, jotta me emme luo minkäänlaista subproletariaattia jälleen kerran uudelleen Eurooppaan. Ja näin koko järjestelmä on uhattuna. I give the floor to Helga. Kiitos ja seuraavana edustaja Stevens, olkaa hyvä. wel, voorzitter. Rouva puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, alkuun kiitos kaikille asiantuntijoille näistä erinomaisista alustuksista. Tässä on paljon ajatuksia sen suhteen, miten tehokasta eurooppalaista integraatiopolitiikkaa voidaan harjoittaa. Mä olenkin tyytyväinen siihen, että täällä on korostettu sitä, että nyt tarvitaan horisontaalista lähestymistapaa sitä tällä hetkellä kaivataan, sellaista ei ole vielä olemassa. Tällä saralla voidaan päästä eteenpäin. Ja on sanottu, että tässä täytyy huomioida myöskin maahanmuuttajien oikeudet ja velvoitteet. Meidän on integraation vastineeksi vaadittava paneutumista asiaan. Oletteko sitä mieltä, että tai voisitteko sanoa, miten näitä velvoitteita tulisi soveltaa? Minä kiinnitin huomiota juuri siihen sanomaan, että ei ole olemassa yhtä pakolaista, vaan kyse on monista monista yksittäistapauksista, yksilöistä. Ja Tästä syystä onkin erittäin tärkeää että katsotaan aina, minkälaisia pätevyyksiä pakolaisilta löytyy, jotta hän voi omien mahdollisuuksiensa rajoissa osallistua työmarkkinoiden toimintaan huomioiden myöskin työmarkkinan tarpeet. Täällä ei kuitenkaan sanottu mitään siitä, että huomioidaanko vammaisten tarpeet. Miten tällä saralla voitaisiin päästä eteenpäin? Saan viitata tässä kuurojen pakolaisten tilanteeseen. Näiden ihmisten on vaikea päästä nauttimaan niistä palveluista, joita muut saavat käyttöönsä. Ja tämä ei liity vain ainoastaan kuuroihin, mutta minä tiedän, että koulutusta ei ole esimerkiksi Afrikassa kuuroille juurikaan tarjolla, joten meidän täytyy katsoa, että miten viestintä heidän kanssaan saadaan varmistettua. Tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että että erityiskoulutustarjontaa tarjotaan juuri muun muassa kuuroille. Tiedän, että tämä on hankala asia monissa maissa, myöskin omassa kotimaassani Belgiassa. Kuurojen pitäisi saada yhteys mahdollisimman nopeasti paikallisiin kuuroihin ja kuurojen järjestöön. Integraatio helpottuu, jos viestintä paranee. Eli tässä pätevät samat periaatteet kuin normaalisti kuulevien osalta. Ja mitä viranomaiset tekevät vammaisten hyväksi, erityisesti kuurojen osalta? Miten vammaisjärjestöjen ääntä kuullaan? Kuullaanko heitä raisinkaan? Huomioidaanko heidän kommentit? Mitä Euroopassa parlamentaarikot voisivat tehdä, työn tehostamiseksi. Lisäksi täällä tuettiin onneksi, että pyritään mahdollisimman nopeasti pääsemään integraation tielle, eli että integraatioprosessi on mahdollisimman lyhyt, mutta se tarkoittaa, että mahdollisimman nopeasti ihmisten asioita lähdetään käsittelemään ja nyt mielenkiinnolla jäänkin odottamaan kohta kuulemiamme vastauksia. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. seuraavan edustaja Schulze, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos asiantuntijoille. Tämä oli mielenkiintoinen kuuleminen. Haluaisin ennen kysymystä todeta, että ei pitäisi jättää vääriä asioita – ilmaan. Haluaisin sanoa edelle kollegalle, että Saksa ei tarvitse pakolaisia siksi, että meillä on demografinen ongelma. Saksa vuosia sitten alkoi toteuttaa rakenteellisia uudistuksia. Katsokaapa vuoden katsokaa Agenda 2010 liittokansleri Gerhard Schröderin aikana, siitä voisi olla hyötyä muissakin maissa, jos sitä hiukan pohdittaisiin. Niin, kaksi kysymystä. Ensinnäkin vähimmäispalkka ja vaikutukset työmarkkinoille. Nyt tämä koskee ennen kaikkea mitä saksalainen asiantuntija sanoi. Minä itsekään en ole sen puolesta, että nyt summittaisesti ei vähimmäispalkka pätelisi maahanmuuttajien ja pakolaisen osassa omalla alueellani totesimme, että siellä työttömyysaste on 10 prosenttia. Ja siellä monet siellä viime viikolla oli vihreä viikko, niin sanotusti, eli viime viikolla oli siellä, ja siellä monet pientyrittäjät ottaisivat antaisivat työmahdollisuuksia maahanmuuttajille, mutta se oli aina mahdollista, että he maksaisivat välittömästi vähimmäispalkkaa, koska pätevyyttä ei heti ole näillä ihmisillä. Ja pelätään sitä, mikä on noussut esille myös, että käykö niin, että tätä kautta tämä palkan alaraja johtaa siihen, että lisääntyy pimeän työn määrä, ja eikö olisi järkevää keskustella siitä, että ihmiset, joilla on hyvin vähäinen pätevyys eh, ja jotka työmarkkinoilla vähimmäispalkan vuoksi, joka saattaa jopa nousta, että eivät tämän vuoksi kenties pysty löytämään paikkaansa työmarkkinoilta, ja olisiko kenties siinä, että ainakin joksikin aikaa olisi poistettava voimasta tämä työ, vähimmäispalkka Saksasta on myös esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien osalta mahdollistettu. Tiedän, että tätä on vastuuttu myös siksi, että tähän saattaisi jättyä byrokratiaa. Mitä sitten jotkut ovat puhuneet siitä, että pakolaisten välittämisessä työmarkkinoille pitäisikö ainakaan tarkistaa se, että olisiko saksalaisia työttömiä, jotka kenties voisivat ottaa saman työpaikan mikä on teidän kokemuksenne, kysyn saksalta asiantuntijalta, onko tässä jotakin ongelmia siinä, miten maahanmuuttajia voitaisiin integroida ja että pitäisi tutkia, ja kun pitäisi tutkia sitä, että saksalaisia työnhakijoita kenties jotka voisivat olla tarjolla samaan työpaikkaan, kun minulle on sanottu, että tämä voisi olla ongelma. Yksi asia on sitten se, että ne varat, joita saadaan Euroopasta, esimerkiksi sosiaalirahasto, minä muutama kuukausi sitten kysyin komissionisen Tysonilta, miten hän näkee tilanteen, voidaanko Euroopan varoja käyttää siihen, että integroidaan maahanmuuttajia työmarkkinoille. Ja valiokunnassa hän silloin sanoi, että kaikki varastot, joita voidaan käyttää, rahastot, joita voidaan käyttää, niitä pitää käyttää. Minä kysyisinkin, miten te käytätte näitä eurooppalaisia rahastoja ja onko kenties teille joitakin parannustoiveita Brysselin suuntaan? Thank you, Madam Jaslö. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Jaslö Jeka, olkaa hyvä. Przewodnicząca, <clears throat> ja przede wszystkim chciałam... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin osoittaa pahoitteluni siitä, että olen tullut tänne näin myöhään. Minun piti olla eräässä toisessa valiokunnassa. Yhteiskuntamme kannalta tämä maahanmuutto- ja pakolaiskysymys on tietysti oikein olennainen ja hankala. Ja me emme tietenkään olleet aivan valmistautuneita siihen, mitä yhteiskunnassamme ja maanosassamme on tapahtunut. Tässä Isabel on sanonut erityisen merkittävät sanat, miten ne henkilöt oikeastaan ovat, minkälaista koulutusta ovat saaneet ne ihmiset, jotka vastaanottavat ja ryhtyvät kouluttamaan näitä uusia tulokkaita. Meillekin on tullut uusia ihmisiä paljon, ja jos ajattelen vaikkapa Unkarinkin tilannetta, niin siellä monet sanoivat, että kun olemme nyt päässeet tänne Eurooppaan, niin me haluamme mennä täällä rajojen yli vapaasti ihan siihen maahan, johon haluamme ajautua ja päästä täytyy sitten miettiä tietysti, minkälainen asema, minkälainen status näille kaikille ihmisille annetaan, ketkä ovat pakolaisia, ketkä maahanmuuttajia. Suuri osa on myös täysin laittomasti Euroopan unionin alueella tällä hetkellä, koska tilanne ei ole vielä ratkennut, yksittäisten ihmisten tilanne ei ole vielä ratkennut. Eli täytyisi välittää tietoa heti alkumetreillä kaikille näille uusille tulokkaille siitä, millä tavalla asiat Euroopan unionissa ovat, millä tolalla yhteiskunta on. On monin monenlaisia asioita, joihin täytyisi valmistautua. Ja käsittääkseni tällaisen tiedon puuttuminen todellakin ajaa ihmiset epätoivoisiksi ja myös tyytymättömiksi, koska he eivät tiedä, he ovat odottaneet aivan toisenlaista ja myös väärin perustein. Eli meidän täytyy välittää tietoa toinen toisillemme ja pyrkiä tosiaan nyt miettimään juuri tätä tiedonvälitystä ja sitten mietimme Euroopan yhteiskunnan valmistamista tämän tilanteen hyväksymiseen. Minun omassa maassani Puolassa meillä ei ole ollut tämän tyyppistä kokemusta kuin vaikka Ranskalla tai Italialla aikaisemmilta vuosilta Afrikasta tulleista maahanmuuttajista ja pakolaisista. Ja se, minkä näimme Ranskassa tapahtuvan viime vuoden aikana, niin Puolan yhteiskunta on kyllä säikähtänyt tästä aivan valtavasti ja pelk- meillä pelätään ottaa turvapaikkaan hakijoita mukaan, eikä edes ole välttämättä paikallisia mahdollisuuksia kouluissa tai muuten vastaanottaa näitä henkilöitä. Meidän täytyy mennä paikallistasolle selittämään kansalaisille, mistä on kyse ja kertomaan, että yhteistyö on tarpeellista ja yhteistyö on myös hyväksi, ja kun kansalaisille välitetään riittävästi tietoa tästä asiasta, niin ehkäpä he ryhtyvät myös toimiin. Meillä ei ole minun maassani minkäänlaista kokemusta tästä asiasta edes kansalaisjärjestötasollakaan. Ja näin siis molempien osapuolten, tulijoiden ja vastaanottajien täytyy paremmin olla perillä asioista. Mr. Hock. Kiitoksia seuraavana edustaja Hock. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja również pochodzę z Polski, mam nieco odmienny pogląd, ale... Oikein paljon kiitoksia. Minäkin tulen Puolasta, mutta minulla on hiukan toisenlainen näkemys asiasta. Ainakin minulla on syntynyt sellainen vaikutelma. Tämä on tietenkin erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen keskustelu, mutta kuulemistilaisuus ei ole helpottanut oloani. Täällä vain esitetään hyviä toiveita, puhutaan syrjimättömyydestä, tasa-arvosta ja sellaisista asioista. Tämä kuulostaa tietenkin hienolta ja jalolta, mutta todellisuus on aivan jotain muuta, aivan karua ja dramaattista. Sekä maahanmuuttajien pakolaisten että myöskin vastaanottavan yhteiskunnan kansalaisten näkökulmasta. Jokaisella maalla on omat perinteensä, historiansa, oma identiteetinsä. Integraatio ilman sopeuttamista on utopia. haluaisin muistaa armosta, rakkaus ja turva perheen näkökulmasta katsottuna, että myöskin kotimaan näkökulmasta katsottuna, että myöskin muiden yhteisöjen näkökulmasta katsottuna. Ja nyt kysyisinkin, että pakolainen maahanmuuttaja – minkälaisia kriteereitä käytetään statuksen määrittelemiseksi? Katsommeko esimerkiksi niitä syitä, miksi maahanmuuttoa tapahtuu? Monet, moniako miljoonia maahanmuuttajia kaivataan ennen kuin koko ilmiö päättyisi Maahanmuuttoa toki aina tulee olemaan, mutta kolmas kysymyksenne, integroituminen työmarkkinoille. Miten se voi onnistua, jos integroituminen yhteiskuntaan ja omien kansalaisten integroiminen työmarkkinoille ei onnistu. Tietenkin asioista on keskusteltava, mutta vielä tärkeämpää on ryhdä, ryhtyä tuumasta toimeen. Mutta meidän täytyy aina muistaa, että meidän on autettava ihmisiä siellä, missä he elävät. Meidän täytyy katsoa, mitä syitä ongelmiin on olemassa, eikä lähteä vain seurauksia korjaamaan. On tietenkin selvää, että täydellistä osallisuutta ja kotottamista ei voida taata, mikäli me emme voi puuttua tähän itse ongelman perimmäisiin syihin. Kiitoksia. Joo, sinceramente mi diventa difficile. Collega Agia. Venire adesso dopo quello che, che ho sentito. Niin. On aika vaikea kyllä nielaista kaikkea kuultua, sillä haluaisin tosiaankin korostaa sitä, että parlamentissahan on 28 täysin erilaisesta maasta edustajia ja Eurooppa on näin pirstaloitunut eri osasiin. Ja jos me nyt pyrimme tässä näyttämään nenäämme suuressa maailmassa, jossa rauhattomuus vaan jatkuvasti lisääntyy, niin lopputulos on usein paniikki. Kuitenkin ihmiset rakastavat omaa kotimaataan ja perhettään ihan luonnostaan ja sellaista on turha odottaa, jos ei pääse kotoutumaan mihinkään paikkaan eikä kotiutumaan mihinkään paikkaan. Ja tässä täytyy sitten miettiä tuota yhteiskunnan sulkemista. Me olemme sulkeneet itsemme omin bunkkereihimme, emmekä uskalla tulla sitten sieltä ulkopuolelle. Ja jos ajattelemme maahanmuuttoa, niin aina me sanomme, että kyllä meidän täytyy jakaa ja omastamme ja myös saada tästä Euroopan unionista avoin. Näin puhuttiin ensimmäisellä viikolla, kun tämä kriisi alkoi, mutta sen jälkeen on ryhdytty muureja rakentamaan ja sulkemaan oviaan, ovia. Eli emme ole onnistuneet jakamaan omastamme oikeastaan mitään. Ja näin tilanne on jo kehittynyt monissa maissa monen aikaisemmankin vuoden aikana. Jos ajattelemme, että tässä elämme tällaisten sen, ähm, tällaisella mantereella, jossa on satoja miljoonia asiakka- asukkaita, niin onko todellakin niin vaikeaa yksi miljoona uutta väkeä saada tänne koto- kotiutettua? Jos jotkut haluavat enemmän tehdä ja jotkut eivät taas halua eväänsä liikauttaa, niin silloinhan olemme täysin epätasa-arvoisessa tilanteessa. Ja ihmiset päätyvät tilanteeseen, jossa ei enää ihmisarvosta ole merkkiäkään. Me elämme hyvin epämukavia aikoja. Jos mietimme sitä, mihin maahanmuuttajat saapuvat, jos me sitten ryhdymme pyrkimään erottamaan noin vain yksi, kaksi terroristeja näiden maahanmuuttajien joukossa, niin silloin olemme kyllä väärillä urilla. Meidän täytyy nyt tästä omasta turvavyöhykkeestämme todellakin uskaltautua ulkopuolelle. Me tietysti elämme epävarmassa maailmassa nyt, ja jos ajattelen Italiaa, niin kyllähän Italiassa tämä ongelma on ollut jo pitkät ajat e- esillä. Ja esimerkiksi Belgiassakin, Belgiaankin on tullut valtava määrä tulvittain aikaisempina vuosikymmeniä italialaisia maahanmuuttajia kaivostyöntekijöiksi. Ja Puolan, puolalaisetkin ovat erittäin hienosti integroituneet esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Eli ei oikeastaan voi mennä väittämään, että ei oikeastaan tiedä nyt mitään maahanmuutosta. Kyllähän se on ihan vanha juttu jo, kyllä minun isovanhempanikin sen tunsivat ja heidän vanhempansa myös. Eli ei tämä maahanmuuttoasia mikään aivan uusi asia ole. Me, me olemme muuttaneet myös maasta toiseen ja meidät on otettu vastaan ja me olemme integroituneet ja olemme olleet ikään kuin uusi voimavara. Ja nyt tältä pohjalta täytyisi lähteä liikkeelle nytkin. Jos me nyt tässä yksi, kaksi ryhdymme esittämään kaiken maailman tekosyitä ja erinäisiä kauhistuneita, pelokkaita lausu, lausekkeita, niin eihän sekään mitään ratkaisee sillä päästä puusta pitkälle. Kiitos ja seuraavana edustaja Kienge. Eh, grazie, eh, grazie veramente per questo. Kiitos. Kiitos tästä tärkeästä tapahtumasta, koska tätä kautta me voimme nähdä, miten erilaisia näkökantoja on, ja voimme vertailla niitä ja, ja voimme nähdä, miten myöskin osapuolet voivat lähestyä toisiaan silloin, kun on kysymys kotouttamisesta. Tulin hiukan myöhässä, koska minulla oli velvoitteita muualla toisessa valiokunnassa, mutta tulen vielä katsomaan jälkikäteen tallennetta, joka tästä tilaisuudesta valmistuu. Uskon, että nämä asiantuntijan puheenvuorot olivat tämän hyviä. Minä olin tekemässä oma mietintöä Välimeren alueesta, jossa lähden liikkeelle holistisesta lähtökohdasta nimenomaan maahanmuuttokysymyksessä. Minäkin haluaisin esittää vielä yhden puheenvuoron tästä kysymyksestä, koska kotouttaminen on otettu jo esille meidän oma-aloitemietinnössämme. Kotouttaminen merkitsee myös sitä, että me avaamme laillisia maahanmuuton väyliä ja Eurooppa voi saada toivoa vain siitä, kun taataan henkilöiden vapaa liikkuu. Sitä paitsi Euroopastahan puuttuu työvoimaa, ei pelkästään eh, hyvin korkeasti pätevöitynyttä eh, työvoimaa. Siksi pitäisi ajatella kansallisen eh, kansallisten ajanlaisen politiikkojen yläpuolella asioista ja katsoa, miten voidaan ottaa työvoimaa. Mitä sitten tulee talous, talousystävättävään maahanmuuttoon? Meidän täytyy todeta, että olemme tuomineet maahanmuuttajien hyväksikäytön Monissa jäsenvaltioissa sitä kuitenkin pidetään rikoksena vain silloin, kun on harjoitettu ihmiskauppaa. Me vaadimme, että direktiivi vuodelta 2009, siis numero 52, että se otettaisiin, sitä sovellettaisiin niin, että siihen säätyisi sanktioita, jotka koskisivat työnantajia, ja että vaadimme myös, että ihmiskaupan uhreja hoidetaan paremmin silloin ja kohdellaan paremmin silloin, kun he ovat tiedonantajina tai ilmiantajina. Meidän täytyy valiokunnassamme katsoa kansallisvalvovaksi valiokunnassa siis sitä, miten tässä asiassa voitaisiin tehdä. me olemme siellä myöskin muutamassa tai työskentelemässä sen parissa, että muutettaisiin tätä sinisen kortin järjestelmää, eli maahanmuuttojärjestelmää, joka koskee päte, korkeasti päteneitä työntekijöitä tämä on myöskin, viime käsittäisi myöskin jäsenvaltioiden katsoa tätä tilannetta. Pitäisi saada laajempia maahanmuuttokanavia myöskin Euroopan unionin alueelle. Siihen tarvitaan kunnianhimoista eurooppalaista politiikkaa, maahanmuutto, kototoispolitiikkaa myös, ja tarpeen on myöskin huolehtia pakolaisista, koska kotouttaminen on avaintekijä tulevan yhteisen maahanmuuttopolitiikan menestys riippuu siitä. Meidän pitää tarttua yhteisiin haasteisiin ja kehittää lähestymistapa, joka näitä maahanmuuttovirtoja mahdollistaa niin, että maahanmuuttajat voivat muuttua osaksi yhteiskunnan sosiaalista kudosta. Pitää myöskin saada aikaan äh, oikeuksia, jotka ovat verrattavissa Euroopan kansalaisten oikeuksiin. Ja kotouttamisessa paras väline on työ. Jäsenvaltioiden tulisi direktiivin 15 artiklan mukaisesti luoda vastaanotolosuhteet ja mahdollisuuden päästä työmarkkinoille niiden henkilöiden osalta, joiden kohdalta, kohdalta joita koskee kansainvälisen suojelun periaate. Hyvin usein täällä puhutaan turvapaikanhakijoista ja sitten puhutaan talous, maahan, maahanmuuttajista. Minusta tätä asioiden tilaa pitäisi vielä arvioida kriittisesti. Totta kai jäsenvaltiot ovat vastuussa menettelyistä. Mun pitäisi myöskin tutkia perhesiteet. Useinhan kuitenkaan ei tehdä näin. Ja otetaan huomioon vain ensimmäinen saapuminen Euroopan alueelle. Tästä tulee siihen johtopäätökseen, että mietinnössä me olemme vaatineet jäsenvaltioita paremmin hyödyntämään liikkumavaraa, joka niillä on. Minusta tämä on erittäin tärkeää ja olisi tärkeää myös etenkin ottaa huomioon sellainen rajaliikenne, jota tapahtuu naapurimaiden välillä, koska se on vaarantumassa nyt siksi, että koko Schengenin alue on vaarantumassa. Schengenin alueen romahtaminen ei vaikuta pelkästään meidän kansalaisimme ja meidän, pelkästään pakolaisiin, vaan se vaikuttaa myöskin meidän kansalaisimme, meidän työntekijöihimme, se vaikuttaa myöskin tavaran liikkumiseen. Credo che dobbiamo riflettere molto bene e soprattutto fare una buona Tämä koskee myöskin pääomaliikennettä, että olisi hyvin mietittävä ja olisi harjoitettava asianmukaista valistuspolitiikkaa eri elinten sisällä ja myöskin kansalaisten piirissä. Thank you. Uh, and thank... Paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille näistä kommenteista ja kysymyksistä. Nyt puheenvuoron saavat meidän vieraamme ja jos pyydän, saan pyytää, niin ihan lyhyesti vain. Eli kolme minuuttia jokaiselle vieraalle. Ensimmäisenä Ala Akari Ruotsin Syyrian kansalaisen järjestöstä ja Marie Stadin kansalaisaloitteesta pakolaisten hyväksi. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Kyse on kysymyksistä ja vastauksista niin kuin alustuksessanikin totesin, on esitettävä kysymyksiä, jotta voi ymmärtää, mistä on kyse. Eurooppalaiset, jotka ovat vailla työtä, ja me puhumme kotouttamisesta ja pakolaisten integroimisesta työmarkkinoille. Tämä kuulostaa siltä ikään kuin pakolaiset olisivat ensisijaisia työnhakijoita. Jos pakolaisille tai maahanmuuttajille annetaan mahdollisuuksia, välineitä kilpailla muiden kanssa työmarkkinoilla ja sitä kautta lähteä ratkaisemaan koko työttömyysongelmaa. Tärkeänä pidän sitä, että ihmisiä autetaan pääsemään työmarkkinoille, sillä ihmiset haluavat ansaita elantonsa – ei ainoastaan maksaakseen Eurooppa matkansa, vaan että he haluavat osallistua myöskin veronmaksuun samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Eli että saavat sellaisen sosiaalisen statuksen, jossa tunnustetaan heidän roolinsa, eli että hekin osallistuvat yhteiskunnan toimintaan, eivätkä toimi vain ainoastaan rahan saajina. Jos leirillä olevaa pakolaista kysy, häneltä kysytään, mitä kaipaat, niin hän sanoo, että kielitaitoa, tietoa kohdemaasta ja sen suhteen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja tarjotkaa työllistymismahdollisuudet, vaikka palkotonta hyvän tekeväisyystyötä. Ruotsissa työlupa annetaan turvapaikan hakijalle. Työllistymismahdollisuuksia on olemassa, mutta töitä vaan ei ole tarjolla. työnantajat eivät ole sinänsä järjestelmän vastaan, mutta järjestelmä monesti tekee työnantajan elämän hankalaksi korkeasta palkkatasosta johtuen. Eli olemme sanoneet, että koulutuksen aikana tai kouluissa ja työpaikalla annetaan varsinaista koulutusta, eli opitan kokemuksen kautta. Sanottiin, että ihmisten pitäisi palata koteihinsa, kotimaahansa ja olla tyytyväisiä siellä. Minä toivon, että Eurooppa todellakin toimii vastuullisesti. Toivottavasti ratkaisu Syyrian kriisiin löytyy. Ja se, jos tapahtuu, niin sitten olkaa vakuuttuneita siitä, niin monet eivät haluakaan enää tulla Eurooppaan. Niille, jotka haluavat lähettää pakolaiset takaisin, päättäkää mitä haluatte. Haluatteko integroida ihmiset vaiko lähettää heidät takaisin? Kertokaa se heille. Kyse on poliittisesta tahdosta, se pitää muotoilla selkein sanakääntein. Monet tietenkin palaavat, mutta ketään ei voi pakottaa paluuseen, mikäli he päättävät jäädä tänne osallistuakseen yhteiskunnan toimintaan. Sallittakoon se. Ne, jotka eivät voi osallistua yhteiskunnan toimintaan, voivat palata, mutta kyse pitäisi olla vaihtoehdossa. Kansalaisyhteiskunta tekee paljon pakolaisten hyväksi. paikallisen väestön reaktio. Eli kun he auttavat meitä, niin muistutettakoon ihmisiä siitä, että tämä on hyvää työtä, mitä he tekevät. Heitä tulisi kuunnella. Mitä tulee kielikoulutukseen, minä vastaan aiheeseen liittyvästä hankkeesta. Minulla on neljä opettajaa, ammattiopettajaa, ja he opettavat kahdeksan tuntia viikossa. Meillä on kursseilla sata opiskelijaa ja neljän kuukauden aikana he ovat oppineet paljon ja he tulevat selviytymään kielitasotestistä ja näin he voivat myöskin paljon nopeammin ja helpommin päästä osalliseksi työmarkkinoille. Eli ihmiset tekevät kaikkensa. He tarvitsevat kuitenkin enemmän tukea ja apua. Jos hallitus sitoutuu tällaiseen sosiaaliseen sitoutumiseen, niin sitä kautta ihan varmasti hyviä tuloksia saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana kollega Müller, Saksan työvoimaviraston pakolais- ja maahanmuuttoyksiköstä. Olkaapa hyvä, kolme minuuttia. Danke. Kiitokset. Kysymyksiä oli aika paljon. Pyrin tekemään parhaani, mutta sanon vielä kerran, että olen täällä Brysselissä, joten helposti tavoitettavissa olen mielelläni jatkossakin käytettävissänne. Tärkeä viesti meidän kannaltamme on se, että puhutaan tasavertaista kohtelusta. Se on meille se tapa, jolla toimitaan. Tämä ei pelkästään jurista syystä ole näin, vaan tämä on järkevä myös integraatiopoliittisesti. Riippumatta siitä, onko kysymys työpaikoista, joita tuetaan rahoituksellisesti, tai onko kysymys tuesta, jota annetaan vammaisille, tai jos me katsomme vaikka minimipalkkaa tai sitä, miten arvioidaan ihmisten pätevyyttä etukäteen, meidän toimintamme perustana on se, että emme sano, että te, sano meitä tee mitään eroa tässä. Jos joku täyttää edellytykset sille, että voi saada tuetun työpaikan, on täysin tekevä, onko hän pakolainen tai saksalainen tai espanjalainen pitkäaikaistyötön, sillä ei ole mitään merkitystä. Jos asiallisesti katsottuna edellytykset on täytetty, silloin me annamme tämän tuen. Ja tämä sama koskee myöskin poikkeusmenoja, miksi vähimmäispalkassa ja muussa, mutta niin kuin sanottu, lainsäätäjä on se, joka antaa meille toiminnan puitteet ja me sitten toimimme näiden puitteiden mukaisesti. Meillä on erityisiä ryhmiä, jotka käsittelevät vammaisia mukaan luettuna myös sellaisia, joilla on vammoja, jotka johtuvat traumoista tai joilla on henkisiä häiriöitä. Tämä ei joudu pelkästään pakolaiset. Tällaisia, tällaisia ryhmiä on ollut olemassa jo aiemminkin ja tämä on olemassa siis valmiiksi. Sitten puhutaan tällaisesta gettoutumisesta, kaupunkialueilla. Täällä puhuttiin ranskalaisista esikaupungeista. Tätä esimerkit lähiympäristössä, se, että minkälaista toimintaa, minkälaista työtä, minkälainen palkkarakenne on tässä työssä. Ja toisaalta sitten ovat henkilökohtaiset verkot. Lähes kaikki työpaikka kotoutuminen maahanmuuttajien tapauksessa tapahtuu henkilökohtaisten verkkojen kautta. Meillä on olemassa tietysti kahdenvälistä vai, vuorovaikutusta muiden maiden työmarkkinahallintojen kanssa, mutta nämä, tämä Euroopan julkisten työmarkkinahallintojen verkko, sen mainitsin aiemminkin, ja sitten meillä on sen lisäksi tietysti myöskin muodollista työtä, jossa on työryhmää ja siinä me käsittelemme säännöllisesti näitä kysymyksiä – sitten se, miten saadaan selvitettyä ihmisten pätevyys visuaalisesti, kuvilla, käytännön kokeilla, kokeilulla, työpaikoilla ja sitten myöskin tällaisilla online-mahdollisuuksilla. Tämä tässä tämän ajan puitteissa. Ää, äh, missä? Kiitoksia sitten Denis Avo punaisen ristin EU-yksiköstä. Olkaa hyvä. Kiitokset. Niin, minä vastaan vain pariin kysymykseen, koska aika on kortilla. No niin, tässä kysyttiin hyvistä käytänteistä ja sitten muutamat muut viittasivat siihen, onko meillä mikälaisia palveluntarjoamia standardeja. Kyllä hyviä käytänteitä vaihdamme toki, onneksi. Ja näin sitten erilaisia logistisia keinoja meillä on ja myös taloudellisetkin keinot on tähän mennessä löytyneet, mutta seuraavat rajoitukset ovat olemassa, eli kansallinen punainen risti 50 prosenttia pakolaisasioista pystyy kattamaan, mutta sitten on muita järjestöjä, eli Karitas muun muassa eri jäsenvaltioissa on erilaisia järjestöjä, jotka palvelevat sitten toista puolta. Ja sitten jos ajattelemme näitä standardeja ja palveluluetteloita, palvelupaketteja, joita, joiden pohjalta sitten voidaan humanitaarisesti vastata pakolaisten toimiin ja sitten myös pidempi äh, aikaisinen äh, integrointipaketti. Joissain valtioissa on jo 150 vuottakin punainen risti toiminut näissä pakolaisten vastaanottamisasioissa ja esimerkiksi Itävallassa on olemassa jo tällainen selvä peruspaketti siitä, miten voidaan perusterveydenhuolto hoitaa, mutta minkäänlaista yhtenäisyyttä ei ole edes punaisen, punaisen ristin sisällä Euroopan unionissa. Ja joten sen takia meidän täytyy kovasti asioita aina koordinoida. Ja kun äskeisen puhujan kanssa olen tietysti samaa, samalla linjalla, eli olen valmis vastaamaan kysymyksiin ne myös tässä pikapuolin kokouksen jälkeen ja myöhemminkin. Kiitos. Äh, missä... Kiitos. Sitten kollega Somaoro, Unione Sindicale di Base, Italia. Kolme minuuttia. Kiitokset ja minä juuri äsken jo sanoinkin, kun esittelin teille näitä kolmea eri lähestymistapaa, niin on syytä huomauttaa, että esit esitetyt kysymykset ovat olleet kovasti kiinnostavia, mutta jos meillä ei ole vähimmäis lähestymistavassakaan yhtenäistä näkemystä, niin silloin on hyvin vaikea löytää myöskään ratkaisuja. Nykyisellään meillä on käytetty tätä rakenteellista lähestymistapaa ja mietitään sitä, miten yhteiskunta toimii. Enkä puhu tässä nyt sen enempää Euroopan unionin alueesta, vaan maailmasta, jossa ylipäätään elämme ja kaikki maailman osat nyt liittyvät toinen toisiinsa ja kaikki myös nämä eri ulottuvuudet liittyvät toinen toisiinsa, joten meidän on vaikea ymmärtää eri tilanteita. Ja sitten toiseksi myös se, että, että näyttää siltä, että meidän, meidän meidät on ikään kuin vallattu, mutta maailmassa on 60 miljoonaa pakolaista, jotka ovat joutuneet lähtemään taloudellisista syistä tai sota, pakoon mutta 90 näistä 60 miljoonasta ei ole Euroopassa, vaan jossain muualla. Ja sitten työmarkkinat, mitä tarkoittavat eurooppalaiset työnormit, ja minä viittasin tuohon Euroopan direktiiviin 2013 ja sen artiklaan 15. Siinä pyydetään jäsenvaltioita tarjoamaan pakolaisille ja maahanmuuttajille mahdollisuus työmarkkinoille, mutta tämä vapaaehtoiselta pohjalta, eli minkäänlaista harmonisointia ei ole olemassa. Ei ole olemassa vähimmäistasoakaan, ja kun meillä on 28 eri maata, jotka poikkeavat toisistaan kulttuurisesti, ja taloudellisesti ja muutenkin, joten ajaudumme siihen vaaraan, että kaikki näyttää suoranaiselta viidakolta on pakolaisille jonkunlainen vähimmäispalkkaa järjestelmä. Siitä tulee sitten konflikti pakolaisten ja pitkäaikaistyöttömien ja muiden välille, joten meidän täytyy miettiä myös näitä hyviä käytäntöjä. Me olemme Italiassa luoneet selkeän verkoston ja kaikki nuo kuvat, jotka olette juuri äsken esityksessäni nähneet, esittävät juuri aloja, millä pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat työllistyneet ja näin pyritään myös välttämään tuota eri, eri, erilaista tilannetta pakolaisten maahanmuuttajien ja pakalaikallis, alkuperäispaikalliskansalaisten välillä. Ja tietysti tuo pakolainen ja maahanmuuttaja-ajatus sinänsä on äh, aika vanhentunut erottelu sinänsä, jos me ajattelemme asiaa rakenteelliselta kannalta. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana Leen Fereste, Flaami-alueen kotouttamisvirastosta. Kiitoksia. Täällä on sanottu, että me ikään kuin pelkistämme tämän haasteen. Näin ei ole. Tämä kohtaamamme haaste ei tietenkään ole mikään yksinkertainen. Tiedämme sen verran, että 70 prosenttia pakolaisista eivät osaa aakkosia, meidän aakkosiamme. Meidän täytyy katsoa, miten voimme tämä huomioida ohjelmissamme, sillä useimmat pakolaiset ovat täällä jäädäkseen, joten meidän täytyy lähteä rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Mitä tulee pakolaisiin, niin juuri työllistymisen kautta he voivat ikään kuin antaa oman panoksensa yhteiskunnalle, eli tämä on ensimmäinen vaihe kotouttamista. Sitten nämä tuetut työpaikat. Tämä ohjelma, jota me tarjoamme on erityistoimenpide kotouttamiseen liittyen, mutta samoja sääntöjä sovelletaan joka ikiseen, niin kuin kollega Müllerkin täällä totesi. Me tarvitsemme räätälöityjä ratkaisuja erityisesti vammaisten pakolaisten osalta. Me teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta vammaiset ihmiset voivat osallistua tarjoamamme ohjelmaan mutta myönnettäköön parantamisen varaa kyllä löytyy. Ja lopuksi vielä toistaisin sen, että me kaipaamme ammattilaisia työskentelemään pakolaisten kanssa. Siksipä me olemme muiden järjestöjen ammattilaisiin yhteydessä, jotka tietävät äh, pakolaiskysymykset Eli koordinoitu lähestymistapa faktoihin perustuen on toden totta tarpeen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitos. Ja seuraavana herra Holevinski, ilon maahanmuuttopolitiikan asiantuntija. I have some... Kiitos. Minulla on myös muutama pääkohta, joiden pohjalta pyrin vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Ensiksi esityksessäni sanoin, että täytyy keinojen koskea koko väestöä, erityisesti niillä alueilla, joilla pakolaisia on runsaasti. Ja tietenkin kun ajattelemme Eurooppia, Eurooppaa, niin täytyy miettiä, miten eri rahastot voivat tässä auttaa. Ja alkukustannukset voivat olla varsin korkeat, mutta kun nämä toimet työmarkkinoille pääsyyn nopeasti otetaan käyttöön, niin ne voivat pitkällä aikavälillä sitten vähentää näitä kustannuksia. No totta kai tähän menee varoja, eli täytyy vain katsoa naapurivaltioita, rajavaltioita ja, ja tuo, näitä syyrialaisten leirejä, joihin on miljardia pyydetty, eikä myöskään työmarkkinoit kohenne ilman apua välittömissä naapurimaissa. Ja jos ajattelemme sitten tasa-arvoista kohtelua, niin ILO on tietenkin korostanut sitä eri standardiensa pohjalta. Me olemme nähneet tämän myös muissa maissa, kun maahanmuuttajien kohdalla minimi, vähimmäispalkka on alhaisempi kuin muiden kansalaisten ja tämä johtaa sitten epätasa-arvoiseen kohteluun. Ja esityksessäni jo sanoinkin, että myös tällaisella käytännöllä aliarvioidaan työ, kaikkien mahdollisten työntekijöiden palkkausjärjestelmiä ja työolosuhteita koko yhteiskunnassa. Eli kun me mietimme erilaisia vaihtoehtoja vaikkapa harjoittelijoille, niin harjoittelijoista ei itse asiassa pitäisi tulla suoraan naisia työntekijöitä, mutta jotka vain saavat sitten vähemmän palkkaa kuin muut työntekijät. Ja tiedonvälityksestä seuraavaa. Yksi ongelma säännellyn maahanmuuton ja sitten nykyisen maahanmuuton menettelyn välillä on juuri tuo epätasa-arvaino, Eli meidän täytyisi jollain tavalla pystyä tarjoamaan myös näitä maasta, maan sisäis, sisäisiä siirtomahdollisuuksia. Jäsenvaltiot keskustelevat tällaisesta mahdollisuudesta tosiaan nyt vasta. Ja jos ajattelemme sitten näitä laillisia kanavia, joihin Rova Kenge viittasi, ILO haluaisi kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla tasoilla täytyy kiinnittää huomiota näihin laillisiin maahanmuuttoväyliin, ei pelkästään maahanmuuttoasioissa, vaan kaikissa muissakin tutkijatasolla ja mikä tahansa työpaikka onkaan kyseessä. Kiitos. Kiitos ja seuraavana puheenvuoro siirtyy esittelijälle. Es- Edustaja Benifai, olkaa hyvä. Rapido, perché avrò poi opportunità di presentare. Kiitos. Puhua lyhyesti, koska voin sitten aikanaan esittää tämän mietinnön valiokunnalle, mutta muutaman ajatuksen minä kuitenkin haluan esittää tämän hyödyllisen keskustelun päätteeksi. Haluan sitä kiitokset sekä asiantuntijoille että kollegoille. Minusta meidän pitäisi tavoitella täsmällisiä tavoitteita. Maahanmuuton, osallistuvuuden, työmarkkinoiden kysymys, nämä ovat haaste ja mahdollisuus pitää myös tehdä selväksi, mistä me puhumme, tehdä konkreettisia ehdotuksia ja sellaisia ehdotuksia, jotka lähtevät liikkeelle hyväksi havaituista käytänteistä, joita jo on käytössä. On tärkeää tehdä ehdotuksia, mutta myöskin puhua asioista julkisuudessa ja yleisö täytyy ottaa myös huomioon tässä keskustelussa tärkeistä kysymyksistä. Pitää olla horisontaalinen lähestymistapa. Monet ovat puhuneet siitä. Se on myöskin aihe, joka koskettaa monia kansallisen lainsäädännön näkökantoja. Meidän pitää toimia monella eri taholla samaan aikaan. Esittelijä, joka vastaa tästä holistisesta lähestymistä vasta edustaja Genke, haluan mainita hänetkin tässä yhteydessä. On puhuttu Euroopan solidaarisuudesta, asetusten uudistamisesta, ennen kaikkea Dublinin uudistamisesta ensisijaisesti Tämä tietysti liittyy myöskin näiden toimenpiteiden seurauksiin ja, ja niihin vaikutuksiin, joita niillä on työmarkkinoihin. Oikeudet ja velvollisuudet, se pitää paikkansa. Pääsy työmarkkinoille on kuitenkin yksi ratkaisevista kysymyksistä. Jos halutaan ehdottaa uudistuksia, niin totta kai jotkin jäsenvaltiot ei, nytkään eivät vielä ole panneet toimeen vastaanottodirektiiviä. Ja kuitenkin tällä hetkellä on tilanne, jossa on perustellusti eroa sen välillä mm, sillä alueella, jonka osalta on olemassa eurooppalaisia päätöksiä, jossa itse asiassa pitäisi kaikilla olla samat edellytykset kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt voin nähdä, että tätä käytetään jo muiden osa asemassa olevien ryhmien osalta ja ei saa syntyä sellaista jotta tilannetta tulee kilpailu Euroopan kansalaisten ja pakolaisten välillä, koska se on se näkökanta, joka voisi lisätä vihan ulkomaalaisen mukalaisvihemielisyyttä. On tärkeää saada aikaan myönteisiä tuloksia kotouttamiselle pakolaisen osassa. Monet kollegat sanovat tämän, työmarkkinat eri maissa ovat erilaiset ja tarvitaan erilaisia lähestymistapoja. Ja tämä ottaa myöskin huomioon työmarkkinoiden kokoonpanon, mutta myöskin se, minkälaisia pätevyyksiä tarvitaan, niin työmarkkinoilla ei voi olla niin, että yksi lähestymistapa sopisi kaikille. Tämä Blue Card-kysymys, josta Rova Genke puhui, siinä uudistaminen on tärkeä asia. Odotamme mielenkiinnolla komission uutta ehdotusta asiasta, mutta meidänkin osaltamme pitäisi antaa panoksemme tuohon keskusteluun. On varmastikin ryhtyvä toimiin jotta nopeutetaan päätöksentekoa myös silloin, kun on kysymys turvapaikkahakemuksista. Joissakin puheenvuoroissa tämä selkeästi nousi esille. On tärkeää tarttaa mahdollisuuksia kansainväliseen suojeluun. Pitää kuitenkin tutkia myös toimivaltaa niin, että voidaan katsoa, miten pitkälti voidaan tätä kautta myöskin toteuttaa kotouttamista. Se, tämä asia, jos lähdetään liikkeelle varhaisessa vaiheessa, on erittäin tärkeää. Tätä kautta saa hyvää kotouttamista hyväksi osoittautuneet käytänteet, kuten keskustelukirjat, ovat tärkeitä nimenomaan eurooppalaiselle keskustelulle. Perheiden yhdistäminen on tärkeä asia. Sekin pitää ottaa huomioon nimenomaan siltä kannalta, että perheelämä on kestävästi katsottuna tärkeä kysymys. Ja on katsottava myöskin rahoitusta, jota on, on Euroopan aluekehitysrahasto, on maahanmuuttorahasto, ja, joka koskeva ja rahastoja, joita käytetään myöskin huonommassa asemassa olevien ihmisten tukevissa Euroopassa. Mitä pitää kuitenkin ottaa huomioon sitä, että ei, täytyy olla koordinointia, mutta täytyy myöskin ryhtyä operatiivisesti yhteistyöhön. Kansallisesti toimiminen on jotakin, mikä edellyttää pitkiä määräaikoja, että tästä voi olla ongelmia. Meidän pitää löytää uusia ratkaisuja Euroopan tasolla. Ja lopuksi Varmastikin asiantuntijoita ja kollegoja vielä tarvitaan muutosvaiheeseen, joka käynnistyy maaliskuussa. keskustelua tullaan siis jatkamaan. Nyt haluan jo kiittää hyödyllistä suosituksista. Toivotan meille kaikille hyvää työn jatkoa. For... Oikein paljon kiitoksia näistä kommenteista, alustuksista ja tekemästänne työstä. Tämä on aiheeseen liittyvä ties monesko tapahtuma. Tämä on tärkeä meidän valiokunnallamme. Kyse on työpaikoista, työn kautta ihmiset voivat kotoutua, aloittaa uuden elämän aiheeseen. Palataan ja olen vakuuttunut, että muutkin valiokunnat tulevat käsittelemään ja käsittelevät samaa aihetta. Ja enemmistö on ajattelun tämän ajattelutavan takana, kuten täälläkin, niin eriäviäkin näkemyksiä tullaan esittämään, mutta enemmistö on valmis taistelemaan täällä parlamentissa sen puolesta, että uusi Eurooppa toimii, ottaen huomioon muualta maailmasta tulleet ihmiset. Oikein paljon kiitoksia osallistumisestanne. Me jatkamme tätä työtä, jatkamme keskusteluja ja aivan varmasti haluamme jatkossakin pysyä teihin yhteydessä. Oikein paljon kiitoksia.